Yes, hello. Welcome. No niin, tervetuloa. Aloitamme kokouksen. Matias tulee hieman myöhemmin ja 16.45 Gerbrandi jatkaa, muuten minä toimin. Ehdotan, että hyväksymme estyslistan seuraavin muutoksiin 18 kohta geenivarojen saati ja saatavuus. Sandrine Belier pyysi meitä siirtämään tätä ja tästä puhutaan tammikuun ensimmäisessä kokouksessa sen sijaan. Toinen asia, että meillä on toinen asia muihin mahdollisiin asioihin 28a artikla lihan merkintä, josta puhutaan tänäänkö, vaiko huomenna? Huomenna kello 12 komission edustajien läsnä ollessa. Meillä on kaikki muut kielet paitsi viro- ja maltan kieli käytettävinä tulkkauksessa. Ja toinen ilmoitus on, että Dan Jörgensen on nimitetty maatalouskalastus elintarvikeministeriksi Tanskassa. Eli hän jättää meidät, mutta astuu uusiin mielenkiintoisiin tehtäviin. Hänen ensimmäinen tehtävänsä lieneekin sitten hoitaa kalastuskiintiöitä tällä viikolla huippukokouksessa. Sitten eh, Liotardin mietintö ja Rossin eh, lausunto siirrettiin 22. <coughs> tammikuuta ja äänestyksettä. Ja äänestys on siis ensi vuoden puolella. Sitten meillä on äh, F-kaasut ja sitten Belien mietintö, joka on siis äh, siirretty tammikuuhun, siis äänestys. Ja sitten meillä on tupakkamietintö Linda McEvanilta sovittelu tänään neljäs äh, tarkistelu, äh, sovittelu oli 11. päivä. Me olemme päässeet eteenpäin tässä neuvoston kanssa, joten toivon mukaan pääsemme sopimukseen tänä iltana. Molemmat ovat tässä pyrkineet kompromissiin hyvällä tavalla. Sitten kliiniset kokeilut. Tästä saatiin sopimus Strasbourgissa 12. päivä ja nyt sitten on teknisiä kokouksia tekstin päätöksen viemiseen. Liettua puheenjohtajamaana halusi tämän koreperin 20. joulukuuta. Ja sitten 26. marraskuuta sovimme autoista, biosideistä, toinen joulukuuta saatiin aikaan sopimus ja ympäristövaikutusten arviointi. No, tervetuloa. Vielä viimeinen puheenjohtajailmoitus. Toinen ja kolmas trilogi oli 26. ja 11. joulukuuta. Ja sitten myös ympäristöön taloudelliset tilit, jossa ensimmäinen trilogi on tammikuussa. Eli meillä on todellakin paljon trilogeja käynnissä ja olemme vieneet useita näistä kuitenkin jo päätökseen. Sitten workshop näistä vierasperäisistä lajeista huomenna tiistaina 12.30-15.30 A1G2 salissa. Tässä kaikki ilmoitusasiat ja nyt sitten puheenjohtajan Nuija takaisin Grootelle. Thank you very much, Carl. Thank you. Kiitoksia, Carl. <clears throat> Pyydän anteeksi myöhäistä saapumistani. Kohta kolme. Yllätys, yllätys on oma mietintöni. Luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä. Sitten taas saksaksi koko juttu on tyypillinen mietintö, jonka tekee puheenjohtajan koska tässä vaan yksinkertaisesti tämä siirtymä Lissabonin jälkeiseen aikaan on toteutunut näin. Se on näin ollen pelkästään uudelle laatima, laadinta, että vähän mukautetaan komitologiaa. Tässä ei ole mitään sisällöllisiä muutoksia eikä muutosesityksiäkään. Siksi äh, on hyvä, meitä täällä on 13 tarkistusta, jotka lähinnä koskevat sitä, että millä tavalla noita täytäntöönpanosäädöksiä säädöksiä vaikutetaan ja toisaalta miten soveltamisalaa pitää määritellä. Tämä on oikeastaan näiden, tämän, näiden tarkistusten ja tämän mietinnön henki ja sama koskee näitä 13 tarkistusta. Sitten taitaa olla niin, että edessä on oikeastaan enää, että kollega Sanoni on paikalla varjoesittelijänä. Herra Sanoni, olkaa hyvä. Grazie, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Voin vain yhtyä esittelijän puheenvuoroon, joka, koski, joka liittyy tähän sopimukseen. On kysymys kuitenkin luonnonvaraisten eläinten ja kasvien äh, kaupasta, että meidän pitää huolehtia, että nämä eivät kuole sukupuuttoon. Meidän pitää kuitenkin aivan erityisesti lähteä siitä ja ottaa huomioon, että yhä enemmän lajeja, yhä useammat lajit ovat uhanalaisia, kuten myös elefantit. Voimme olettaa, että, että hallitusten valvontaa täytyy vahvistaa niin ikään, mutta tämä ei ole varmaankaan nyt tähän liittyvä tausta välttämättä. Nämä muutokset tämän uuden laatimisen yhteydessä johtavat siihen, että, että ehdotusta täytyy päivittää Lissabonin sopimuksen hengessä vanhoja säädöksiä korvataan uusilla ja erityisesti delegoitujen säädösten osalta ja myös täytäntöpanosäädösten osalta. Tähän liittyy tarkistus kolme. Se on oikeastaan tärkein tarkistus, jossa on kysymys yleisistä rajoituksista, mutta myös siitä, että komissio voi käyttää delegoituja säädöksiä esimerkiksi ulkoperveitä koskien ja kaikki tietenkin täytyy saattaa demokraattiseen valvontaan ja luulenkin, että tarkistus 1, 5, 6, 7, 8, 9 johtavat siihen, että yhtenäiset täytäntöönpanoedellytykset on taattu ja se on hyväksyttävissä. Komissio näin ollen määrittelee, mitä rakenteita ja mitä malleja dokumenteissa pitää soveltaa. Tämä koskee muun muassa sertifikaattia. Niin kuin sanon, yhden suurelta osin esittelijän mielipiteeseen ja minä Alten varjoesittelijänä haluankin kehottaa kollegoita tukemaan tätä mietintöä. Kiitoksia liberaalit. Sitten sosiaalidemokraatit tukevat, sen voi sanoa. Sitten, sitten Satu Hassi ei ole täällä paikalla. Ja muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, mutta komissio on täällä. Pyydän komissiota vielä puhumaan. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chair. Kiitos puheenjohtaja. Ihan kuten te esittelitte tämä asiakirja, liittyy asetukseen, joka laadittiin jo jonkin aikaa sitten ja sitä on muutettu useita kertoja. Se on oikeastaan vain lisäys tai liite aikaisempiin. Komissio laatiessaan tätä ehdotusta päätti laajentaa tämän tai siirtää tämän komitologian puitteisiin Lissabonin mukaan ja olemme tehneet sen niin, että olemme heijastelleet sitä, mikä meidän mielestämme oli edellisen komitologian mukainen ja millä tavalla tämä nyt sitten toimisi Lissabonin sopimuksen pohjalta. Ja sen pohjalta me teemme nyt sitten tämän, tarkistuksen, äh, tämän ehdotuksen ja meillä on tästä nyt tämä mietintö luonnos ja tästä keskustellaan myös neuvostossa ja toivon mukaan saamme aikaan sopimuksen tulevina kuukausina. Vielen Dank. Kiitoksia. Sitten näin ollen keskustelu on päättynyt. Ja tarkistusten jättöaikaan 7. tammikuuta kello 18. Sitten täällä 13. tammikuuta äänestetään valiokunnassa. Sitten on vuorossa 28 artiklan mukainen vastustaminen koskee muuntokielistä maissia. Ja tässä meillä on kollega Satu Hassin vast, vastustaminen tai vastalause, mutta on siinä muitakin, Rod Berendt, Saloni, ja kuka hän sitten haluaisi, Bart Staes, oli hyvä. Kiitos puheenjohtaja. On totta, kymmenen jäsentä oikeastaan kaikista poliittisista ryhmistä vastustavat Euroopan komission toimia liittyen tähän maissi 1507 maissiin. Me olemme tämän hyvin selkeästi esittäneet päätöslauselmassamme ja toivomme, että tästä huomenna sitten äänestetään. Me olemme hyvin tarkkaan kuvailleet sen, miten komissio tässä toimii, öö, miten komissio toimii direktiivin 2001-18 pohjalta. Tässä ei ole tässä perusdirektiivissä otettu mukaan kaikkia artikloita, eikä tässä ole myöskään otettu mukaan erityisten alueiden ja ehtojen huomioinnin täyttäminen elintarvikeketjun turvallisuudesta vastaava komitea on kokoontunut ja käsitellyt asiaa, mutta sen jälkeen vielä EFSAkin on antanut kolme tieteellistä lausuntoa, jotka ovat sisältäneet muun muassa riskianalyysin ja riskihallintamallin. Ja tästä on nyt sanottu hyvin paljon, ja päätöslauselmassa me puhummekin nimenomaan näiden EFSAn suositusten pohjalta. Komissio sitten tämän pohjalta myös muutti omaa ehdotustaan, mikä oli välttämätöntä, jotta kyettiin ylipäätään täyttämään tietyt markkinoille päästämisen ehdot. Mutta tämä muutettu ehdotus olisi pitänyt esittää tälle pysyvälle komitealle ennen kuin se lähetetään ministereille jäsenvaltioihin. Meidän mielestämme komissio tässä menettelyssään on astunut toimivaltuuksiensa ulkopuolelle ja että tavallaan tässä on toinenkin asia, joka liittyy tähän liittyen Amflora-omenaan ja sen hyväksymiseen markkinoilla. Ja koko tämä lupa on kaadettu tuomioistuimessa, eli se ei pääse markkinoille. Sen vuoksi me ehdotamme suullista tarkistusta huomenna äänestyksessä liittyen johdanto kappaleeseen R johdantoosan kappaleessa R viitattiin aikaisempiin äh, GMOihin, joita on, joille on annettu luva, ja siinä mainitaan esimerkiksi tämä amfora-omena. Mutta tässä suullisessa tarkistuksessa haluamme korjata tämän tilanteen viime perjantain tuomioistuimen päätöksen pohjalta, eli se kiellettiin. Eli me haluamme hyvin selkeästi kuvata tässä, mitä ongelmia tässä asiassa on liittyen sekä menettelytapoihin että EFSAn riskianalyysiin, e, ristipölytykseen ja GMOihin ylipäätään rinnakkaiselossa. Ja haluamme viitata tässä myös siihen sopimukseen, jonka parlamentti ensimmäisessä käsittelyssä sai kollega Lepagen mietinnöstä joka sitten jäi vain makaamaan neuvoston pöydälle. Eli tässä alustukseksi. Kiitoksia Dagmar Rothberg. Oh, kiitoksia puheenjohtaja. Tilanne komissiossa GMO-asiassa ei heijastele tilannetta useimmissa EU-jäsenmaissa. Näin, yksinkertaista, näin asia voidaan yksinkertaistaa. E, ei ole varmastikaan väärin äh, taholtani sanoa, täällä, en, e, e, ja varmasti tämä, äh, tätä mieltä voivat olla kollegat ja monet pääosastoissakin, että komissio komission näppituntuma vapauttamisen suhteen, GMO, GMO-tuotteiden vapauttamisen suhteen ei ole näköpiirissä. Siellä on paljon tärkeämpiäkin asioita tehtävinä poliittisella tasolla ja, ja virkamiestasolla. Täällä taas puhutaan tällaisten pikkuasioiden kanssa ja sitä, että mitä merkitsee tämä myyntiin vapauttaminen – nyt esimerkiksi viime viikolla nojauduin, Äh, olin täysin rauhallinen, kun tuomioistuimessa sanottiin, että, et, et, mitä tuomioistuin sanoi. Tuomio ei kuitenkaan sanonut sitten, että tämä vapauttaminen myyntiin olisi ollut väärin sisällöllistä, mutta komissio oli toiminut siinä väärin ja muistan, että miten puhe, olin puhelin puhelin Dalin ja komission edustajien kanssa, että minkä, helkkari, minkä helkkarin syy oli siinä, että, että, että runnot, tämä runnottiin läpi. No, toimisto teki päätöksen miellyttää minua. On vain yksi ainoa syy, syy se, että ei ole tällaista läpituntumaa. Sitten palataan tähän juridiseen tilanteeseen. EU-tuomioistuin kehotti komissiota vireillä olevan maissiesityksen osalta ryhtymään tuumasta toimiin. Tuomistuin sanoi, että ei et sanonut, että sitä pitäisi sallia, vaan että komissio pitäisi tehdä jotain. Niin. Komissio voisi myös hyvin hylätä sen. Ja, ja sitten kummallista kyllä, minun näppituntuminen sanoo, että ei. Että sillä Maissi 1, 407, se on hoidettu vallan hienosti. Nyt meillä on erilaisia kannanottoja EFSAsta. Useimmat ovat todella, todella kehnoja. Ja siksi olinkin hyvin iloinen, että, että mitä, mitä huominen tuo tullessaan. Ja meillä on julkinen keskustelu tästä markkinoilla vapauttamisesta ylipäätään. Meillä on tieteellistä näyttöä sieltä sun täältä, niin kuin Bart totesikin, että maissi 1507 on melkoinen riski. Ja tässä nämä kaikki yksittäiset kohdat on otettu mukaan, jotka, jotka maissin kohdalla oli pölyttävien, ovat pölyttävien hönteisten kannalta kuolettavia, mutta meillä ei ole mitään pölytystä. Ja näin ollen tiettyjä lajeja ei enää olekaan, viljelylajejakaan ei ole enää ole. Tämä täytyy myös sanoa. Olen vakuuttunut siitä, että meidän pitäisi tehdä tarkistuksia tämän nykytilanteen valossa, tämän tuomioistuimen päätöksen jälkeen. Meidän pitäisi myös todeta, että, ja komissio pitää myös kirjata tiedokseen, että ainakin kuusi jäsenmaata on hyvin skeptisiä ja useammat, useammat jäsenvaltiot tulevat olemaan skeptisiä. Me tiedämme me myös, että, että uusia hakemuksia tähän suuntaan ei ole tulossa. Niin pitääkö komissio oikein etsiä tällaisia uusia hakemuksia, jotta saataisiin nämä tuotteet vapautettua markkinoille? Ja päätöslausuma, joka meillä tässä on, on mielestäni hyvä. Ja tämä antaa oikean signaalin, joka meidän täytyy antaa myös väestölle, mutta myös jäsenvaltiolle. Kiitoksia. Corinne Merci, merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Minä puhun samalla tavalla kuin kollegakin. Tuen täysin tätä, mitä puhujat tässä sanoivat. Meidän täytyy siis äänestää tämän päätösryhmän puolesta ja tätä pyyntöä vastaan. Kysymys on tietysti vain lausunnosta. Muistutan, että me emme voi millään lailla vastustaa, mutta voimme kuitenkin kertoa siitä, mitä Euroopan parlamentti on tästä mieltä. Miksi meidän täytyy olla tällä kannalla. Tässä siitä muistutitte. Nämä tutkimukset osoittavat, että tämä vaikuttaa perhosiin huolimatta siitä, mitä EFSA on jo tästä teollisuuden alasta maininnut. Mitään lisätutkimuksia ei ole tehty siitä, kuinka nämä ongelmat ratkaistaisiin. Ja tällä hetkellä olemme pyytäneet myöskin sitä, että että GMOiden valvontaa vahvistettaisiin ja tätä vahvistamista ei ole toteutunut. Äänestimme nyt jo pari vuotta sitten tällaisesta tai komission ehdotuksen pohjalta hyvin suurella enemmistöllä sellaisesta asiasta, joka oli jo kahden puolen vuoden ajan tullut jumissa neuvostossa. Ja tämä kaikki osoittaa, että ei ole mitään syytä antaa tätä lupaa. Mitä tulee siihen argumenttiin, mitä sitten tuomioistuin olisi nyt komissiolle antanut muiden siitä, että tällaista lupaa ei ole tehty. No, kysymys on siitä, että mitään kantaa ei ole otettu, eikä kysymys ole siitä, että olisi otettu kantaa toisen puolen tai toiseen, vaan sitä ei ole annettu ollenkaan. Tämän oikeuden päätöksen täytäntöönpano voi olla aivan hyvin sellainen päätös, että ei tehdä mitään päätöstä tai hylätään tämä vaatimus. Ja tämä on minusta nyt täysin perusteltua. Olen täysin samaa mitä kollegat siitä, että tuo perjantainen päätös tuomioistuimessa Amflorasta, mehän olimme täällä hyvin monilukuiset, jotka vastustimme sitä ja emme ymmärtäneet ollenkaan tätä päätöstä, niin tämä todella tuo esille sen, että tämä lupa oli laiton, koska kaikki jäsenvaltiot eivät olleet kuitenkaan olleet kuultu, niitä ei kuultu uudelleen tästä asiasta. Ja jos uusia tutkimuksia olisi tullut, ja tietääkseni jäsenvaltioita siis ei ole tässä kuultu. Ja näin ollen kaikki johtaa siihen kantaan, joista olemme tässä jo puhuneet, toisin sanoen, että vastustamme tätä luvan myöntämistä komitologian puitteissa. Kiitoksia. Sitten kollega Banki. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt képviselőtársaim, teljes mértékben. Kiitos puheenjohtaja. Minä olen 100 prosenttia samaa mieltä kuin kollegat. Meidän täytyy nyt tehdä konkreettinen ja päättäväinen päätös GMO kasveista ja niiden vaikutuksesta ihmisten terveydelle. Sitähän on tutkittu viime vuosina enemmän ja nyt meidän täytyy sitten ottaa, miettiä uusiksi kantamme näihin kasveihin. Unkarin tilanne on erityinen sen vuoksi, että meillä perustuslaissa on määritelty, että Unkarissa kaikki GMO tuotteiden istuttaminen ja käyttö on kielletty. Ja siksi meitä kiinnostaa sitten se, että meidän naapurimaamme tekisivät vastaavanlaisia päätöksiä. On tärkeää myös, että Euroopan parlamentti antaa konkreettisen ja selkeän viestin julkisuuteen ja, ja että emme anna vihreätä valoa, emme näytä vihreätä valoa komissiolle. Komissio on myös tehnyt menettelytapavirheen, kun se hyväksyi amfora-perunan. Ja jos me haluamme toimia tässä varovaisesti ja tarkasti, niin voimme lähteä siitä, että siitä tulee meille myös kilpailuetu, kun me emme välttämättä edistä näiden kasvien käyttöä jäsenvaltioissa. Paul Gröning. Kiitos. <clears throat> Kiitoksia pankista. Nova Gröning. Tai... Thank you. Well, you... Kiitos. Yleensä näin tässä keskustelussa käy. Minä olen se henkilö, joka on eri mieltä. Olen todella halukas siihen, että teemme todistuspohjalta kaikki päätöksemme ja myöskin tieteellisten todisteiden pohjalta Kysymyshän on näistä virastoista. Niille maksetaan paljon rahaa, jotta he tekevät arviointia puolestamme. Eikä meidän pitäisi siitä syystä, että on tunne- tai ideologisia reaktioita, millä lailla torjua näitä suoralta kädeltä, näitä arviointia. Ja näin tässä nyt tuntuu käyvän tälläkin kertaa. EUn riskiarviointiprosessi GMOissa yleensä on kaikkein tiukin tiukimpia maailmassa, tai maailman tiukin. Ja kuitenkin jotkut jäsenet edelleen toteavat, että olisi hyvä, jos tämän pyynnön torjuisimme. Monsanto-maisiin liittyvät kysymykset tietenkin ovat asia, jotka eh, ikään kuin eh, käsitellään erillään Aasia-yhteydessä. Tässä on nyt ollut kaikenlaista puhetta GMOista, ei pelkästään vain perunasta ja näistä, mutta mitä tekemistä tällä on sitten tämän asian kanssa tekemistä? No joka tapauksessa kysymys on siitä, että tässä haluaisimme ilmeisesti eh, torjua pyynnön vaikka tarvitsisimme kuitenkin tieteelliset tiukat perusteet tämän pyynnön torjumiselle en ole kuullut mitään tällaisia perusteita, eikä niitä varmasti tulekaan. Olemme kuulleet EFSAn lausunnon, se on ollut jo pitkään esillä. On totta, että päätöksiä on tehty viivästyneesti ja tämä johtuu siitä, että komissio on jumissa parlamentin kanssa tässä asiassa, kun parlamentti on niin peräänantamaton ja EFSA joka tiukasti on pitäytynyt kiinni tieteellisissä kysymyksissä, ei ole voinut tukea parlamentin näkemyksiä tässä asiassa. Tältä pohjin emme pääse tässä mihinkään. Tämä varmasti sopii suurimmalle osalle ihmisistä täällä salissa. Minä en ole samaa mieltä tästä, koska tällä tavalla mielestäni äh, vain, äh, vain äh, teemme hallaa kilpailukyvyllemme. Ja itse asiassa nämä haasteet, jotka maatalouteen ja tuotantoon liittyvät ja tehokkaaseen toimintaan, ovat sellaisia asioita, jotka johtavat meidät pakottamaan tai katovat meidät ajattelemaan tätä teknologiaa. Kuulun tietysti vähemmistön täällä valiokunnassa, mutta olen sitä mieltä, että olisi hyvin tärkeää, että myöskin vähemmistön ääni kuuluu. Minä aion ponnistella mahdollisimman paljon, jotta tätä pyyntöä ei hylätä, koska mitään pohjaa tälle ei ole. Jos haluamme olla uskottavia valiokuntana, joka kuuntelee tieteellisiä perusteita, emme voi vain toimia omien näkemysten pohjalta, vaan meidän täytyy toimia perusteiden mukaisesti. Kiitoksia. Kukaan ei ole näin voimakkaasti puhunut EFSAsta täällä valiokunnassa. Hyvä. Komission vuoro on nyt ja siellä on sangop osastolta johtaja. Oui, merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Ensiksi Amflora perunasta. On totta, että tuomioistuimen päätös perjantaina järkytti meitä, sillä emme odottaneet tällaista sanktiota, seuraamusta. Mutta kun olemme nyt analysoineet näitä syitä, miksi tuomioistuin tämän päätöksen teki, niin uskon, että on hyvin tärkeää äh, erottaa tämä 15.07 äh, maissi tästä asiasta. Perunan osalta tuomioistuin hän tuomitsi meidät, koska sen jälkeen kun anflora päätös oli annettu neuvostolle, niin komissio ei heti äh, ole tätä päätöstä hyväksynyt amfloran viljelyn sallimiseksi. Ja näin ollen sitten EFSA tuossa välillä antoi uuden lausunnon, tieteellisen lausunnon, ja siinä oli kaksi vähemmistökantaa mukana. Ja otimme sen huomioon, koska lopullisessa päätöksessä johdantonsa kappaleisiin halusimme tämän uuden EFSAnkin kannan esille, mutta tuomioistuin oli sitä mieltä, että meidän olisi pitänyt palata tuonne pysyvään komiteaan aivan tämän koko menettelytavan alkuun. Ja tästä syystä tuomioistuin langetti tämän tuomionsa. Tässä kun kysymys on 15.07 maissista, niin tilanne on hiukan erilainen, sillä muistutan teitä, että vuonna 2001 jo ensimmäinen pyyntö tuli. Kuusi myönteistä lausuntoa EFSAlta on tähän saatu ja kahdesti komissio on melkein joutunut tässä tuomioistuimen tuomitsemaksi viimeksi syyskuussa 2013 siis. Ja, ähm, ja tässä meitä on syytetty siitä, että me ole siirtäneet tekstiä neuvostolle. Ja kysymys ei ole EFSAn uudesta kannasta ja niin poispäin. Ja tämä tuomio siis tuli äh, komissiolle siitä syystä, että vuonna 2009 pysyvän komitean äänestyksestä huolimatta, jossa ei siis päästy määräenemmistöön, komissio ei ole vuodesta 2009 lähtien tätä äh, hanketta saattanut neuvoston haltuun, kuten menettelytavassa määrätään kuitenkin. Emme ole siis tyytyneet vain lähettämään tätä tekstiä sillä tavalla, kun vuonna 2001 sitä äänestettiin, koska EFSA vuonna 2013 antoi kaksi uutta lausuntoa 15.07 ja nämä lausunnot todella vahvistivat aikaisemmat lausunnot ja neljä muuta, siis neljä muuta aikaisempaa lausuntoa. Ja on totta, että Olemme pyytäneet riittautumismenettelyn puitteissa sitä, että tämä EFSAn kanta otettaisiin huomioon, että lupa myönnettäisiin. On totta myöskin, että Pioni ei myöskään ole sitten tätä pyyntöä täyttänyt. Mutta tuomioistuimen päätöksen johdosta 2013 Pionier antoi meille tiedoksi, että kysymys on nyt seurannasta, jotta jotta nämä viimeisimmät EFSAn suositukset toteutettaisiin käytännössä. Näin ollen, kuten tässä neuvostolle antamassamme ehdotuksessa sanotaan, niin tästä suunnitelmasta keskustellaan jäsenvaltioiden kanssa. Ja vielä yksi seikka, joka oli kiistanalainen, mukaan ei kuitenkaan ole täällä valiokunnassa keskustelussa on tämän glyfosinaatti Vastustuskykykysymys on herbisiidistä ja se oli tuossa alkuperäisessä pyynnössä mukana tuolta yritykseltä, mutta tämä herbisiidi ei ole saanut lupaa, lupa sen käyttö maisiviljelys ei ole annettu, ja jos tämä maissi saa viljelyvan EU-ssa, niin tämä glyfosinaattia, glyfosinaattia ei kuitenkaan käytetä maissin viljelyssä. jos äh, on sitten päätetty muita viljelytarkoituksia varten näitä glyfosinaattivarastoja käyttää, niin tämä tietysti johtaa myöskin sitten seuraamuksiin. Tämä päätöslauselmaehdotus tietysti johtaa siihen otettava huomioon myöskin GMOiden pitkän välin aika vaikutukset ja nämä muut kuin ne torjuttavat lajit, koska tässähän kysymys on siis perhostuholaisista tällä kertaa toimenpiteet, jotka olemme lisänneet tuohon päätösehdotukseen, joka on siis lähetetty nyt neuvostolle, pyrkivät siihen, että näiden muiden kuin nyt odottavien lajien vaikutukset voitaisiin rajoittaa kaikin puolin, kun kysymys on tästä GMO-maisesta. Ja olemme siis sitä mieltä, että tässä olemme nyt täysin panneet täytäntöön ennalta varoittamisen periaatetta, kun kysymys on muista kuin torjuttavista lajeista tämän maissin viljelyn suojelemisen osalta. Ja olemme myöskin sitä mieltä, että olemme ottaneet huomioon siitepölykysymyksen. Ja lopuksi haluaisin vielä puuttua näihin juridisiin seikkoihin, joissa tässä päätöslausmehdotuksessa katsotaan, että komissio on perussäädöksen, on mennyt pidemmälle kuin mitä perussäädös sille toimivaltuuksiksi antaa. Komissio on siis 8. päivä lokakuuta antanut tämän päätöspyynnön maissin 15.07 maissin viljely, viljelemiseksi ja muistattehan, että siis toimijoistuimet tuomitsi tässä asiassa ja on hyvin todennäköistä, että tämä yritys myöskin pyytää vahingonkorvauksia, ettei tätä ole tehty aikaisemmin, koska ne ovat menettäneet pari-kolme vuotta siitä, kun he eivät ole voineet tätä viljellä. Ja tämä on siis johtunut vuoden 2009 pysyvän komitean päätöksestä. Me olemme seuranneet juridisen analyysin jälkeen ja myöskin poliittisen analyysin jälkeen, koska kollegiohan tässä tietysti kokonaisuudessaan on tämän luvan antanut tämän ehdotuksen siirtämiseksi neuvostolle. Olemme siis hyvin tiukkaan seuranneet näitä näkemyksiä ja olemme olleet täysin toimivaltamme puitteissa ja jäsenvaltioilla on kolme kuukautta aikaa ottaa kantaa asiaan. Kreikka puheenjohtajamaana, tiedätte, ei ole halunnut ottaa esityslistalleen näitä eri neuvostokokonpanojen vaikkapa ympäristöasioiden, 13. päivä kokoontuneen, niin tänään maatalousneuvosto myöskin kokoontuu. Kreikka ei ole kuitenkaan halunnut näiden neuvostomuodostelmien esitystyllä tätä asiaa ottaa. Liettua taas miettii tätä asiaa parhaillaan, mutta oli kuinka oli neuvoston, neuvostolta tarvitaan se, että se antaa jonkun näkemyksen tai ei anna näkemystä 7. helmikuuta mennessä. Ja lain mukaisesti juridisesti katsottuna. En puhu täällä nyt tietenkään teidän ehdotuksestanne, jossa puhutaan poliittisista vaikutuksista, kuten Rova Lepage tuossa sanoi, vaan juridisesti ajateltuna komissio, jos neuvosto ei anna eh, eh, päätöstä eh, ja määräenemmistön vastaan, niin silloin komission pitäisi antaa lupa tälle 15.07 maissille lupa. Arvoisa puheenjohtaja, tässä ne tiedot, jotka saatoin teille tässä vaiheessa antaa. Vielen Dank, Herr Kiitoksia. No, <clears throat> oikeastaan istuntoa ei olisi paremmin voinut ajoittaa myös tätä vastalausetta. Luulenpa, että me, meillä oli, me, tämä oli hyvä ajankohta puhua tai päättää tästä vastalausesta. Onko muita puheenvuoropyyntöjä kollegoilta? Ei näytä olevan huomenna sitten ympäristövaliokunnassa äänestämme tästä kysymyksestä. Ja sitten kun se menee täysistuntoon, niin se tulee tästä tammikuun täysistunnossa päätettäväksi. Kiitän kaikkia kollegoita ja myös komissiota tästä keskustelusta. Nyt jatkamme Jutta Haukin kanssa. Ja vastuuvapaus 2012 ja pysyvä esittely valmistelija on Jutta Hauki, joka esittää, esittää Ole hyvä. Ich will es mal nicht als... Kiitos, en nyt halua tätä liian kauan. Tämä nyt kaikki on enemmän tai vähemmän suurin piirtein samaa, mitä minä täällä puhun. Meidän täytyy nyt kuitenkin äh, muistaa, että ympäristö, elintarviketurvallisuus ja ilmastonsuojelutoimenpiteet, äh, nämä ovat kaikki niitä asioita, joista me vastaamme ja minkä virastojen kanssa – me olemme tekemisissä. Tämä on 0,8 prosenttia koko EUn budjetista. Tämän minä haluaisin vielä muistuttaa. Samanaikaisesti haluaisin myös muistuttaa, ja näin, että kollegat ovat todella, todella kiinnostuneet. Okei, oh, kiitos, sinä olet. Ja ehkäpä tuolla takanakin vielä joku. No, Nähtävästi täällä ei nyt kuitenkaan ole ketään tilintarkastustuomioistuimesta. Mutta jo viime vuonna tämä minua ärsytti ja myös viime vuonna ja otin sen esiin ja toivon, että komissio vihdoinkin huolehtisi siitä, että tilintarkastustuomioistuin ää, ei pitäisi meitä tällaisena yhtenä ää, klönttinä, vaan että meillä on ympäristö, kalastus, terveys ja maankäyttö ja sitten tämä yhteinen, yhteinen politiikan alue, siinä on 7, noin 7 prosentin virhemarginaali. Ja tilintarkastustuomioistuimen sanoi, että miten, miten niin, että tähän voitte puhua ympäristöstä tai terveydestä. Ja siellä on paljon virheitä. Ja sitten jos katsoo koko tätä asiaa, niin näkee, että virhemarginaali on maaseutu- ja kalastuspolitiikassa. Ei meillä. Ja tämä on minusta äh, harhaan johtamista. Jokainen ajattelee, että tilintarkastustuomioistuin on absoluuttinen, päätösvaltainen, pätevä ja neutraali, riippumaton ja että todellakin katsoo näitä toimielimiä. Mutta jos tällaisia asioita tarkastelee, niin eihän se ole näin. 7,9 prosenttia koskee vain maaseudun kehittämistä ja kalastuspolitiikkaa. Ja sitten jos katsoo vielä näitä summia, mistä on kysymys kaiken kaikkiaan yhteensä, niin kalastuksessa sekä maatalon kehityksessä on 13,75 miljardia euroa vuonna 2012, eli se on se vuosi, josta me puhumme. 13,75 miljardia euroa. Ja me, life- ja terveysohjelminemme, meillä on kokonaiset neljä sata, anteeksi, nyt minä melkein änkytän, 427 pikkumiljoonaa. Minusta tämä on sikamaista ja meidän täytyy jatkuvasti äh, tavallaan olla tämän kanssa tekemisissä ja, ja joudumme koko ajan puolustautumaan. Tämä 7,9 prosenttia on tietenkin raivostuttavaa, mutta ne eivät ole meidän osuuttamme. Ne eivät kuulu meille. Päinvastoin me olemme voineet todeta, että äh, DG-ympäristössä äh, ja, ilmastopolitiikan pääosastossa asiat toimivat hyvin ja maksuprosentit äh, ovat hyvät ja en nyt lähde tätä uudelleen selvittämään, mutta minä haluaisin vain sanoa sen, että homma hoituu, asiat hoituvat hyvin myös virastoissa. On muutamia pienempiä asioita, joista on huomautettu, No, kyllähän mietinnössä aina jotain täytyy olla. Ja jotain täytyy mainita, kuten minä olen näissä muutamissa kohdissani aina yksittäisistä virastoista sanonut. Mutta muilta osin täytyy kuitenkin sanoa, että tilintarkastustuomioistuin on vaatinut tai sanonut, että kaikille virastoille voidaan antaa vastuuvapaus. Ja minä voin tämän myös myöntää. Ja välillä on ihan aika hassujakin asioita, kuten esimerkiksi Ekka, joka yhtäkkiä sieltä puuttui kannettavia tietokoneita noin 5000 eurolla, kun he tekivät kiinteistöluettelon ja jos nyt on kysymys 5000 eurosta, jos se olisi kaikkien virastojen kohdalla 5000 euroa, niin me voisimme olla supertyytyväisiä ja lähteä joulunviettoon. Kiitoksia Jutta Hauk. Ja sitten varjoesittelijät Jose Manuel Fernandes EPPstä, ole hyvä. Muito obrigado, Senhor Presidente. Em primeiro lugar, eu queria saudar o Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää Rova Haugia tästä työstä ja hyvin laadukkaasta työstä. Olen pitkälti samaa mieltä siitä, mitä hän on sanonut yleisesti ottaen. Kun kysymys on näistä virastojen talousarvioista, niin olisi hyvä miettiä ja ehdottaa että roolit määriteltäisiin tai uudelleen määriteltäisiin suhteessa siihen, kuinka näitä varoja käytetään, koska varat ovat entistä niukempia, niin että olisi hyvä tietää kuitenkin, mitä odotamme näiltä virastoilta, jotta sitten voisimme antaa niille riittävät resurssit, jotta ne todella voisivat täyttää niille annetut tehtävät. Ja uskon, että tässä lausunnossa näiden eh, virastojen täytäntöönpanoprosentit ja toimeenpano budjetin täytäntöönpanoprosentti pitäisi ottaa esille. Ja tämä siitä syystä, että meidän pitäisi olla tietoisia siitä, kuinka rahoituksellisesti eh, jokaisessa virastossa eh, budjetti on todella käytetty. Tämä on ehdotus, jonka teen nyt tässä valmistelijalle, että todella saataisiin jokaiselle virastolle tämä täytäntöönpanoprosentti esille, koska tässähän kysymys on työstä, jota on jo tehty. Ja jotkut näistä virastoista pääsevät jopa sataprosenttisesti tässä varojen käytössä tulokseen, joten tämä osoittaa, että jos budjetit käytetään hyvin, niin silloin myöskin ne pystyvät nämä tehtävät tekemään, jotka niillä määrätty. Kiitoksia. Anna Rosbach on seuraavana. Tack formen. Kiitos puhemies, puheenjohtaja. Meidän ryhmämme on sitä mieltä, että joka ikinen euro, joka käytetään, tulee veronmaksajilta ja sen vuoksi on tärkeää varmistaa, että mikä tahansa toimielin tai virasto, joka käyttää EU-rahoja, toimii sääntöjen mukaan ja että tilien tulee olla kunnossa. Mitä tulee näihin viiteen virastoon, niin me olemme samaa mieltä kuin me olemme sanoneet aikaisemminkin. Kaikki päätökset vastuuvapaudesta, sen tulee perustaa OECDn ohjeisiin, niin voidaan varmistaa, että noudatetaan korkeita kansainvälisesti hyväksyttyjä sääntöjä tilien pidolle. Ja mikäli tilit eivät pidä paikkansa ja sääntöjä ei noudateta, silloin ei tule antaa vastuuvapautta Tuntuu siltä, että tämä parlamentti antaa vastuuvapauden, vaikka asiat eivät ole kunnossa. Ja EKR-ryhmän asetus on, kanta on se, että me emme anna vastuuvapautta tietyistä EU-budjetin osioista ennen kuin kaikki asiat ovat kunnossa. Me olemme tämän asian kannalla. Mutta olemme iloisia siitä, että on uusia virastoja, erityisesti ympäristövirasto, joka on parantanut tilejään. Toki me näemme samanlaisia ongelmia kuin aikaisempinakin vuosina, mutta aina pitää asettaa vaatimuksia ja vaatia parannuksia. Kiitos. Vielen Kiitoksia. Näin ollen tämä Keskustelu on saatu päätökseen ja komissio puhuu seuraavaksi. Onko joku komissiosta paikalla? Oui, merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset Rova Haugille tästä lausunnosta, kun kysymys on yleisestä talousarviosta ja ympäristö kysymyksistä. Yksi seikka, joka liittyy tilintarkastustuomioistuimeen, äh, kysymyshän on sen kertomuksen tietyistä kohdista, jotka liittyvät monivuotisiin rahoituskehyksiin ja näiden osalta valitettavasti äh, tässä kysymys on äh, juuri maataloudesta. Meillä on ollut ikävä yllätys näiden jokaisen kertomuksen osalta lukea lehdistöstä, että että tässä maantalouden kehitys, kehityksen osalta ollaan aika huonoissa luvuissa, vaikka mukaan. Hyvin harvat jäsenvaltiot kuitenkaan ovat sitten kuitenkaan päässeet samoihin näihin virhemääriin. Mielestäni ympäristön aselta tämä on oikein hyvä tämä arvio, vähän huonompi ilmaston osalta, koska pääosasto äskettäin pyrki toteuttamaan sellaisia toimia kaikilla, jotka kohdistuvat kaikkiin näihin päästökauppakysymyksiin. Tässä on ollut joitakin vaikeuksia saada sellaisia toimijoita, jotka ovat tällä alalla asiantuntijoita, jotka todella voisivat tekemään sen, mitä DG Klima heiltä pyytää. Tässä, mitä komissio tältä erää voi sanoa. Kiitos. Kiitoksia. Sitten lopuksi Jutta Hauk. Ähm, Kiitoksia se, mitä Jose Manuel sanoi, että meidän pitäisi lopettaa tällaisen näiden prosenttilukujen kanssa puuhaaminen eri virastojen kohdalla, voidaan tehdä, voidaan ottaa kyllä mukaankin, mutta se on yksinkertainen laskentatehtävä. Se, mitä Anna, Anna Rospa vaati, se oli vaikeampaa toteuttaa, koska en pysty, minä parlamenttina en voi velvoittaa virastoja tekemään OECDn laskentasääntöjen mukaan laskentojaan, vaan virastot ovat jo perusasetuksen perusteella, jonka me olemme yhdessä neuvoston kanssa hyväksyneet ja antaneet. Ne ovat velvollisia hoitamaan, käyttämään unionin varainhoitoasetusta. Näin ollen se, mitä me olemme täällä varainhoitoasetuksen osalta tekemässä, niin niiden täytyy toimia saada pohjalta se, mitä taas tulee tähän avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen, nehän eivät sinänsä kuulu varainhoitoasetukseen, mutta sekä työn läpinäkyvyys kussakin virastossa että myös läpinäkyvyys yksittäisten tieteellisten komiteoiden tasolla näissä virastoista. Minä luulen, että tässä kaikki virastot ovat nyt menneet aika lailla eteenpäin. Ja kaikki se, mitä virastot omassa työssään tekevät. <clears throat> Se, missä ne voivat itse määrätä, kuka tieteelliseen komiteaan tulee, niin se toimii erittäin hyvin ja siitä, siitä ei, voida, ei ole mitään valittamista. Se, missä voidaan ehkä valittaa, on sitten on komission käyttäytyminen tietyissä asioissa, mutta se on taas toinen juttu. Se ehkä täytyy ottaa sitten tämän vastuuvapauskehyksen ulkopuolella keskusteltavaksi. No niin, tämä on tärkeä kommentti, koska joka vuosi tässä keskustelussa, kun puhutaan virastoista, niin siinä on aina käydä läpi, että ovat, onko niillä vaikeuksia. Ja virastot ovat tunnetusti riippumattomia. Tarkistusten jätte on aika on 18. joulukuuta kello 10. Ja 23. tammikuuta on äänestys täällä. Ja sitten Äh, äh, äh, talousarvion tarkastusvaliokunnassa on 18. helmikuuta keskustelu ja sitten 17. 18. maaliskuuta on äänestys koko byyssä. Näin ollen tämä 5-10 esitystä on kohdat käsitelty. Sitten on vuorossa kohta 11. Pavel Pokin mietintö. Ole hyvä. Thank you, Chair. Uh, yes. Kiitos puheenjohtaja jotkut näistä haitallisista vieraslajeista, jotka johtuvat ihmisten tai joiden esiintyminen johtuu ihmisten toiminnasta ja jotka leviävät voimakkaasti, johtavat hyvin vakaviin seuraamuksiin. Ja ö, tässä ö, tämä johtaa siihen, että noin 12 miljardilla vuosittain joudutaan näitä haittoja korjaamaan muun muassa lääketieteen keinoin. Tämä koskee kaikkia jäsenvaltioita, mutta mitään koordinoituja toimia ei ole tähän mennessä kuitenkaan toteutettu. Olemme todella iloisia siitä, että tässä vaiheessa jo vihdoin olemme saaneet tämän lainsäädäntöryksi, jossa otetaan huomioon nämä haitalliset vieraslajit ja niiden vaikutus. Itse asiassa tuossa, tämä on ensimmäinen kerta siis, parinkymmenen vuoteen, kun on huomattu, että biodiversiteetti on kadonnut tässä määrin. Tarkoituksena on pyrkiä ähm, näiden haitallisten vieraslajien vaikutusten, äh, vaikutusten heikentämiseen äh, muun muassa ekosysteemipalveluissa ja äh, muissa yhteyksissä Komissio on korostanut tässä omassa ehdotuksessaan myöskin sitä, että tarvitaan tällainen aikaisen varoituksen järjestelmä ja että tätä kautta asia pyrittäisiin puuttamaan minun mielestäni on hyvin tärkeää myöskin, että tässä tarvitaan kaikenlaista tukea. Olen aika vakuuttunut siitä, että tässä komission työssä todella Ähm, on todella panonnettu asiaan ja odotan, että tässä pyritään luovalla tavalla äh, toimimaan yhdessä. Komission ehdotus on hyvä pohja ja olen samaa mieltä komission kanssa siitä, että tässä täytyy pohjata äh, ennalta varautumisen ja koordinoinnin ähm, periaatteelle Varmasti olisi hyvä myöskin vahvistaa komission ehdotusta joiltain osin. Tärkeä osa tässä ehdotuksessa tietysti liittyy näihin lajien luetteluihin ja uskon, että tässä pitäisi pyrkiä äh, sellaiseen, että tätä laettelua äh, vahvistettaisiin, mutta tässä olen kuullut myöskin muita huolenaiheita. Tämä vieraslajien äh, luettelo on tehtävä, olisi tehtävä mieluummin täytäntöönpanoasetusten kautta. Komission ehdotus onkin tämä. Ja toinen seikka, jota ei tässä tätä huomioon, ovat monet sellaiset lajit, jotka eivät ole tulleet huomioon otetuksi ollenkaan tässä luettelossa. Ja osa lajeista on myöskin sellaiset, että jäsenvaltiot voisivat vain tehdä keskenään tässä yhteistyötä ilman, että tarvitaan kuitenkaan EUn ähm, ähm, yhteisiä toimia. Ja tietysti myöskin tämän 50 lajin listan sulkeminen on yksi ehdotus. Minä ehdotan, että että tämä, että tämä, tämä 50 kohdan lista tässä muutettaisiin. Ja näitä asioitahan on komission vaikutusten arvioinnissa jo tarkasteltu, koska siinä todetaan, että on mahdotonta tietää etukäteen, kuinka monet ja miten haitalliset lajit pitäisi, miten te pitäisi käsitellä. Ja, kuinka nämä vaikuttavat jäsenvaltioihin yksittäin ja kuinka taas EU-hun kokonaisuudessa. Minä olen ehdottanut, että laaditaan vieraslajien luettelo näiden täytäntö- delegoitun säädösten kautta sen sieltä käytettäisiin täytäntöpanosäädöksiä. Emme voi lähteä keskustelemaan mistään balanssista sillä tavalla, että demokraattinen päätöksenteko unohdetaan, mutta henkilökohtainen kantani on myöskin se, että emme pääse myöskään mihinkään tuloksiin tässä taistelussa ilman, että meillä on suuri julkinen tuki ja että tunnustetaan se, että ongelma on olemassa ja että on olemassa pätevät syyt tämän ongelman poistamiseksi. Tuolla, tuossa luettelossa on lajeja, joita on pyritty rajoittamaan. Uskon, että tämä pitäisi laitettava perussäädökseen liitteeksi, koska tämä on poliittisesti hyvin tärkeä ja se on myöskin tämän säädöksen soveltamisalaan kiinteästi liittyvä. Sitten tässä on tarkistuksia, joilla pyritään ottamaan huomioon sellaiset vieraslajit, jotka ovat kotoperäisiä tietyissä maissa, mutta toisissa maissa vieraslajeja ja olen vakuuttunut siitä, että ja tuossa mainitut vaikkapa Espanjan simpukka ja muut pitäisi ottaa tämän asetuksen soveltamisalan kotoperäiset tietyllä alueella, kotoperäiset ja toisella alueella vierasperäiset ovat jo todella huolestuttava seikka todellisuudessa ja sen takia niitä ei pitäisi jättää pois mistään hallinnollisesta syystä. Jätän myöskin tai teen pari ehdotusta, jossa käsitellään jäsenvaltioita huolestuttavia vieraslajeja. Tällä tavalla jäsenvaltiot voivat käyttää tiukempia sääntöjä tältä osin. Mielestäni tämä on tarpeen, tarpeen, kun ajatellaan sellaisia jäsenvaltioita, jotka ovat olleet jo aktiivisia tässä asiassa, ja ne voivat pitää siis käytännössä nämä tiukemmat sääntönsä kuin mitä komissio esimerkiksi ehdottaa. On ollut tarpeen myöskin ottaa käyttöön joitakin poikkeuksia jäsenvaltioiden noudattamisen osalta, jotta voitaisiin myöskin priorisoida toimia aluepolitiikan pohjalta, mutta tässä ei pidä kuitenkaan unohtaa, että näiden tarkistusten taustalla on se, että näitä, tätä komistuksen ehdotusta vahvistetaan, eikä millään lailla tietenkään haluta sitä heikentää. Haluaisin myöskin parantaa äh, tätä tiedon tukijärjestelmää, jota komissio ehdottaa. Se on oikein hyvä. Tämä on hyvin tärkeä osa tätä ehdotusta. minun mielestäni on tärkeää myöskin saada suuri yleisö osallistumaan. Se on olennaista, että päästään mihinkään todellisiin tuloksiin, kun pyritään näitä vieraslajeja torjumaan. Ja tietysti onkin mietittävä sitä, millä tasolla tämä on paras toteuttaa EU-tasolla, vaikka jäsenvaltioiden tasolla. Olemme keskustelleet varjoesittelyiden kanssa tästä ja varmasti vielä jatkamme tätä keskustelua piakkoin. Olen päättänyt ehdottaa, että että tällainen tiedefoorumi perustettaisiin ja tämän ehdotuksen seurantamisala on hyvin laaja. Vieraslajit, tällaiset kasvit ja muut ovat täysin erilaisia kuin kysymys on nisäkkäistä tai jostakin muista. Tämä pätee myöskin tietysti nilviäislajeihin, eikä puhuta mikroorganismeista, jotka minun mielestäni ovat aivan eri asia myöskin. Näin ollen meidän on kuultava tiedemiehiä tässä asiassa ja tutkijoita. Kaksi seikkaa olen jättänyt pois tästä mietinnöstä ja toivon mukaan seuraavissa kokouksissa käsittelemme tätä esittelijöiden, varjoesittelijöiden kanssa rahoituskysymykset ja se, kuinka näitä ehdotuksia rahoitetaan. Tämä on hyvin vakava kysymys ja komission ehdotus on ei nyt kovin konkreettinen tältä osin, mutta en nyt vielä tältä erää ehdota mitään vaikutuksia tai ei ehdota vielä mitään, vaan keskustelemme tästä myöhemmin. Ja sama pätee myöskin eläinten hyvinvointiin. Se on jo mukana tässä, mutta tätä asiaa on vielä vahvistettava ja keskustelemme, keskustelemme tästä viimeisimmässä kokouksessa ja jatkamme tätä keskustelua vielä. Tähän mennessä varjoesittelijöiden kesken olemme puhuneet paljon. Haluan kiittää heidän arvokkaasta panoksestaan tähän. Olemme tehneet hyvää yhteistyötä. Olen hyvin kiitollinen ryhmälleni ja kaikille niille, joiden kanssa olen saattanut tehdä tätä työtä yhdessä, koska tämä on hyvin henkilökohtainen kysymys. Olen todella omassa maassani jo parinkymmenen vuoden ajan käytännössä asiaa seurannut niin, että nyt haluaisin myöskin esittää anteeksi pyynnöt kaikille neuvottelu siitä, että oli joskus ehkä vähän liiankin pragmaattinen, mutta uskon, että yhteistyö sujuu hyvin lähitulevaisuudessa. Dank. Kiitoksia. Renate Sommer, ei olekaan täällä. Häntä edustaa Richard Zeber, jos <clears throat> mahdollista. Kiitoksia Renata Sommer pyytää anteeksi, koska hänellä oli muita tapaamisia, joita ei ole voitu siirtää, mutta hänen nimissään haluan ja myös omissa nimissäni. Ja haluan kiittää Pokkia hänen hyvin pragmaattisesta työstä ja hyvästä yhteistyöstä tämän asian tiimoilta. Meillähän oikeastaan vain vähän ongelmia hänen ehdotustensa suhteen. Oikeastaan voidaan sanoa, että suurilta osin voidaan tukea sitä, erityisesti tätä Äh, ennaltaehkäisevien toimenpiteiden keskittämistä, jotka tähtävät siihen, että tämä biologinen monimuotoisuus todellakin saa suojaa ja sitten haitallisia haittoja yhteiskunnan tasolla voidaan välttää. Tämä on kyllä yksi meidänkin prioriteettimme. Niin ikään tämä priorisointi, että pitäisi keskittyä tiettyisiin vieraslajeihin – ja myös sitä taustaa vasten, että monet lajit eräissä osissa ovat vieraslajeja, toisella taas eivät. Mutta tämä on varmastikin mielekästä tällainenkin listaus. Me voimme tukea tätä. On keskeisen tärkeää, että saada EUn laajuisen koordinoinnin, jotta näitä toimenpiteitä, vaikuttavuutta voidaan lisätä. Ja myös tässä meidän pitää käyttää synergiavaikutuksia. Kuitenkin nämä vieraat lajit eivät pysähdy valtion rajoilla. Siksi onkin mielekkäämpää olla yhteis, yhteis, toimia yhteisesti. Äh, Suurin yleisön osallistuminen on keskeisen tärkeää, jos kun ajatellaan nykyistä tietoteknologiaa, Äh, niin kuin sanottu, meidän puolelta me suuret kiitokset tehdystä työstä ja hyvästä yhteistyöstä. Ainoa kohta, jossa meillä on vielä keskustelun tarvetta, on tämä äh, niiden kasvien, GMO-kasvien mukaan ottaminen. Onko se, istuuko se tähän vai ei, sitä en tiedä. Niin kuin sanottu, meillä on vielä tässä ryhmässä keskustelun tarvetta ja ilmoitan sen tässä julkisestikin. Ehkä pitää selvittää, että, että pitäisikö tässä keskittyä vain haitallisiin vieraslajeihin ja sitten nämä muut asiat käsitellään muissa säädöksissä niin, että emme kiele tätä ongelmaa. Kysymys on siitä, että istuuko se tähän vai ei. Koska tässä on kysymys haitallisista vieraslajeista, kun taas toiset ovat nämä muutettuja lajeja. Siitä tarvitaan toisenlaista keskustelua. Mutta vielä kerran äh, kiitoksia tästä erinomaisesta työstä. Kiitoksia. Sitten seuraava. Chairman. Um... Kiitos puheenjohtaja. Niin kun me puhumme luonnosta, moni, luonnon monimuotoisuudesta, niin komissio ja monet muut lähtevät pelaamaan tästä peliä kuurupiiloon. Jo vuosien ajan me olemme nähneet tieteellisiä tutkimuksia niistä valtavista vahingoista, joita nämä vieraslajit aiheuttavat. Joissain asiakirjoissa puhutaan 12 miljardin vahingoista. Jos mikä tahansa taloudellinen ala osoittaisi tieteellisiä tutkimustuloksia 12 miljardin vahingoista, niin nähtäisiin nopeita toimia. Mitä tulee näihin vieraslajeihin, niin ehkäpä yksi kaikkein tärkeimpiä ja suurimpia vaaroja ja uhkia meidän luontomme monimuotoisuudelle. Joten meidän täytyy tehdä valinta. Joko se on valtava ongelma, johon meidän on puututtava vahvasti, tai me sanomme, no ei tämä nyt ole mikään ongelma, ei kuunnella tiedemiehiä eikä tehdä mitään. Komission ehdotus, että valittaisiin vain, onko se 3 prosenttia, 50 lajia, 3 prosenttia, sehän on ihan sama kuin ei tekisi mitään. 3 prosenttia tai 50 lajia tuhansista vieraslajeista, jotka ovat vastuussa 12 miljardin euron vahingoista. Jos katsotaan Euroopan unionin biodiversiteettistrategiaa, niin meidän sitoumuksemme äh, Nagojassa Aikin tavoitteet oli ihan selkeä, että äh, syyt siihen, että haluttiin voimakkaasti puuttua näihin vieraslajeihin. Joten kysymykseni komissiolle onkin, miksi te olette tehneet näin todella heikon ehdotuksen? 50 lajia. En todellakaan voi ottaa tätä vakavasti. Me voimme tätä muuttaa ja Paul Pokkin jo sanoi, että hän puuttuu tähän 50 lajiin. Mutta mikä on tilanne sitten suhteessa jäsenvaltioihin? Onko meillä minkäännäköistä ideaa siitä, ottavatko jäsenvaltiot eh, vakavasti tämän ongelman vai eh, onko komissio jo huomioinut tämän ja sen vuoksi se ei ole noudattanut omia tieteellisiä neuvonantajiaan, vaan päätti noudattaa poliittista johtajuutta, no ei nyt sanoisi johtajuutta, jäsenvaltioiden suuntausta. Tämä huolestuttaa minua kovasti tämä koko asia ja se, mihin me pääsemme tällä, koska jos alun perin koko alkuehdotus on näin heikko, ja jos monet jäsenvaltiot suhtautuvat negatiivisesti tähän, niin voi olla todellakin vaikea saada aikaan yhtään mitään tässä. Ei ole kysymys ainoastaan 12 miljardin vahingoista, vaan siitä, että luonnon monimukaisuus, muotoisuus vähenee koko ajan. Ja tästä Tämä johtuu näistä vieraslajeista. Olen Pavelin kanssa ihan samaa mieltä myös siitä, että meidän täytyy nyt puuttua tähän 50 lajin luetteloon. Tätä vastaan meidän on taisteltava. Toinen asia, jonka haluaisin lisätä, on, että ottaisimme mukaan myös turvallisuusnäkökulman. Alankomaissa, minun kotimaassani, meillä on valtava ongelma Piisamirotan kanssa, joka on on äh, näissä näillä kuivatetuilla mailla ja, ja ojissa ja se aiheuttaa ongelmia äh, nimenomaan tulvien suhteen. Ja monilla kollegoilla on tästä eläimestä kokemuksia. Sama koskee myös elintarvikkeita. Meillä on hyvin paljon ongelmia äh, maataloussektorilla liittyen vieraslajeihin. Joten vetoaisin komission, ottakaa tämä vakavasti. Ja kun puhutaan jäsenvaltioiden kanssa, tässä täytyy olla vakavissaan. Älkääkä luulko, että tässä on kysymys vain luonnosta ja luonnon monimuotoisuudesta ja kukaan ei piittaa, vaan jatketaan kuuru piilosilla olemista ja käyttäydytään kuin strutsia pannaan pää piiloon toisin kuin tieteelliset tutkimustulokset todistavat. Toivon, että me saamme aikaan vahvan mietinnön. Pavel Pokon tässä jo minun mielestäni tehnyt vahvan luonnoksen ja lisään tähän muutaman asian ja toivon mukaan me hyvin nopeasti sitten saamme vahvan kannan tässä parlamentissa. Kiitos. Kiitoksia. Sitten vihreiden ryhmässä Davis Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Vihdoinkin vihdoinkin voimme käsitellä tätä ehdotusta Euroopan parlamentissa. Ja olen heti samaa mieltä edellisen puhujan kanssa. Meillä on enää vähän aikaa löytää ratkaisuja tähän valtavaan ongelmaan, johon ei ole puututtu vuosikausiin, ja tämä on valtava uhka biodiversiteetille. Hyvät kollegat, Flanderin parlamentissa ja paikallisella tasolla olen jo hyvin kauan seurannut tätä ongelmaa nimenomaan tiettyjä vieraslajeja, niiden määrä on lisääntynyt valtavasti, mutta toimenpiteet ovat niin sirpaloituneita, että ne eivät tehoa. Ja vieraslajit eivät tunne rajoja. Tämä asiakirja on hyvä esimerkki siitä, missä Euroopan koordinointi ja toimet tuovat lisäarvoa. Vihreiden varjoesittelijänä Haluaisin myös kiittää esittelijä Pokkia hänen avoimesta lähestymistavastaan. Meillä on ollut kaksi tapaamista jo, jotka ovat olleet hyvin rakentavia. Ja kollegan käytännön lähestymistapa on mielestäni hyvä ja uskon, että tämä tulee johtamaan hyvään lopputulokseen. Ja voin myös äh, tukea eh- esittelijän seuraavia äh, ehdotuksia, muun muassa se, että tämä 50 lajin äh, katto poistetaan se ei ole vastuullista eikä se vastaa tieteellisiä tuloksia. Ja sen lisäksi tämä viiden vuoden määräaika kohdassa 19 tämän listan uudistamiseen ja tarkistamiseen on liian pitkä. Sen lisäksi tämän asetuksen pitäisi mennä pitemmälle. Ehkäpä Euroopan komission edustaja voisi nyt kertoa meille, mitä juridisia mahdollisuuksia meillä on. Ja kolmanneksi se meidän täytyy saada mukaan myös tieteelliset asiantuntijat, se on positiivista. Sen lisäksi me olemme vaatineet myös selvennyksiä. Se, mikä meitä eniten huolestuttaa, on tarkistukset 4 ja 24, jossa puhutaan kansallisista poikkeuksista. Tällä tavalla avataan jälleen ovet ad hoc toimille, jotka heikentävät eurooppalaisia toimenpiteitä. Ja tämä esimerkiksi voisi johtaa markkinoiden häirintymiseen ja se ei ole toivottavaa. Sitten kolme muuta asiaa, jos mutta ehkä teen tarkistuksen. Ensinnäkin se, miten puututaan näihin äh, vieras lajeihin, niin meidän täytyisi myös saada kansalaiset mukaan niin, että he saavat tarpeeksi informaatiota myös eläinten hyvinvoinnin kannalta. Sen lisäksi meidän täytyy huolehtia siitä, että me saamme virallisen valvontaelimen, jolla on selkeät sisäiset vastuunjaot jäsenvaltioissa. Ja sen lisäksi meidän täytyy myös huolehtia tämän toimenpiteen toimeenpanosta myös rahoituksen kannalta. Ja minä odotan mielenkiinnolla jatkokeskusteluita ja huomista workshoppia. Kiitos. Kiitoksia. Sitten ECR puolelta Judy Girling. Kiitos. Niin, tämä on ollut pitkään tulossa. Ja silloin kun se tapahtuu, niin se tarkoittaa sitä, että, että komissio ei ole pystynyt helpomaan, helposti pääsemään so- sopuun omassa keskuudessaan. Ja näin on asianlaita, nyt kun olen lukenut tämän ehdotuksen. Siellä on aika paljon pettymyksiä. Olisin odottanut kunnianhimoisempaa paperia, mutta herra Pokin avulla ja hänen kovan työnsä ansiosta olemme päässeet kuitenkin eteenpäin asiassa, jossa, josta esittelijä tietää ja uskon, että hänen mietintönsä avulla voimme todellakin tehdä tästä ehdotuksesta paljon paremman säädöksen on, tässä on paljon yhteistä pohjaa poliittisen ryhmien kesken. Kaikki jäsenvaltiot ovat tämän hyvin vakavasti, mutta totta kai vuosien mittaan jäsenvaltiot kehittävät omia tapojaan hoitaa näitä asioita. Täällä on meillä 12 jäsenvaltiot, jotka puhuvat näistä, joilla on annettu tuontirajoituksia, sitten siellä on käytetty erilaisia arviointimenetelmiä. Minä en nyt välttämättä yleensä puolla harmonointia, mutta uskoisin, että näiden viha, vieraslajien kohdalla on äärimmäisen tärkeää, että me teemme työtä samalla tavalla, että pääsisimme samaan lopputulemaan. Koska aivan e-, erityisesti niin kuin on mainittu, erityisesti kun ajatellaan näitä haitallisia vieraslajia, siellä saattaa syntyä myös suuren yleisön piirissä aikamoista vastahankaa, siksi meidän täytyy tämä asia täytyy selvittää oikealla tavalla. Minäkin tuen esittelijään tässä ajatuksessa, että, että pitää tarkastella tätä 50 lajin kattoa. Jäsenvaltiot eivät myöskään tue tätä ainakaan neuvoston keskusteluissa ja toivotaanpa, että, että pääsemme tästä hyvin nopeasti sopuun tässä asiassa, tästä enimmäisväärästä. Tietenkin jäsenvaltiot saattavat haluttaa ryhtyä tiukempiin toimiin näitä haitallisten virallisuuden kohdalla tarvittaessa. Ymmärrän kyllä tämän, mutta kyllä meidän täytyy olla jonkinlaista valvontaa siinäkin. Sen lisäksi mahdollinen ongelma saattaa syntyä näihin poikkeuksiin. En nyt sitä sano, että meidän pitäisi olla välttämättä poikkeusmekanismi, mutta, pitä, mutta olen silti huolissani, että kansalliset poikkeukset, joita, ehdottaa, joita esittelijä ehdottaa, me saatamme havaita, että ne eivät, että et siinä päästä, et annetaan sellainen varalauseke, ja silloin me emme pysty sitten kunnollisiin toimiin. Tämä on sellainen asia, joka on elintärkeä sen kannalta, että tämä säädös todellakin toimii. Sitten lopuksi halusin mainita vielä GM, olisi vaarallista sallia tämän mietintön, että mietintö vesitettäisiin GM-keskustelulla, jolloin niitä GM, GM-eliöillähän on oma lainsäädäntönsä ja, ja sen paikka ei ole todellakaan tässä. Juuri tänään näimme tavan, millä tavalla ihmiset reagoivat näihin GM-tuotteisiin asioihin ja siihen reagoidaan hyvin tunteomaisesti ja tunnevaraisesti ja siinä on vaarana se, että tämä GM-asia saattaa, saattaa joko myöhästyttää tai jopa haitata tätä, tämän säädöksen työstämistä. Ja minä kyllä pyrin varmistamaan, että GM, GMstä ei tule osa tätä lainsäädäntöä. Kiitos. Sitten Katjotas. Ja, dank u wel. Allereerst zou ik de Kiitos eh, puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää hänen hyvästä työstään, mutta kiitän häntä myös hänen yhteistyöstään varjoesittelijöiden kanssa. Minulla ei ole tässä kovinkaan paljon enää lisättävää siihen, mitä muut varjoesittelijät ovat jo sanoneet tässä keskustelussa, mutta haluaisin kuitenkin ottaa erityisesti esiin muutaman asian. Olen täysin samaa mieltä esittelijän kanssa tästä katon, 50 eh, lajin katon poistamisesta jos on kysymys tuhannesta, kahdestasadasta, tuhannesta, kahdeksastasadasta vieraslajista, niin eihän silloin voida asettaa rajaa 50. Ja tämä olisi täysin ristiriidassa myös äh, ennalta varautumisen periaatteen kanssa. Meidän täytyy tehdä tämä luettelo niin, että voimme toimia ennaltaehkäisevästi, eikä niin, että monet lajit katoavat sen vuoksi, että sitten on jo liian myöhäistä. Meidän täytyy huolehtia, että tällaista listaa ei tehdä. Vain sillä tavalla voimme huolehtia siitä, että äh, suojelemme biodiversiteettiä hyvällä tavalla. Mutta meidän, me voimme tällä tavalla myös äh, välttää äh, eläinten kärsimyksiä. Minusta on ikävää, että komissio ei sano mitään eläinten hyvinvoinnista, koska kun on kysymys näiden vieraslajien est, tulojen estämisestä, niin näemme, että nimenomaan eläimiä äh, on tullut aika paljon, jotka on tuhottava jollain tavalla. Millä tavalla? No, ensimmäinen ajatus ihmisillä on aina se, että nirri pois. No minun mielestäni tämä tappaminen, sen täytyy olla viimeinen vaihtoehto ja meidän täytyy sanoa, että jos on kysymys siitä, että poistamme tai tuhoamme näitä vieraseläimiä, niin se täytyy tehdä eläinystävällisellä tavalla ja viimeinen vaihtoehto on tämän eläimen tappaminen ja senkin täytyy tapahtua sitten hyvällä tavalla. Koko joukko kollegoita on täällä sanonut, että GMOt pitäisi jättää tämän ulkopuolelle. No, minä katson tässä vain komission ehdotuksen määritelmää. Tässä sanotaan, että eläin, vieraseläinlajit, jo, jotka voivat aiheuttaa muodostaa uhan biodiversiteetille ja ekojärjestelmälle. No kyllä tämä minusta koskee myös GMOita. Minusta olisi omituista jättää GMOt ulkopuolelle, koska GMO-kasvit voivat hyvin helposti saastuttaa kotimaiset lajit ja sillä tavalla ne vähentävät biodiversiteettiä. Minusta GMOita ei pitäisi jättää tämän ehdotuksen ulkopuolelle. Ja ihan lyhykäisesti olen esittelijän kanssa samaa mieltä siitä, että mikäli jäsenvaltiot haluavat ottaa käyttöön tiukempia toimenpiteitä, niin sen täytyy olla mahdollista. Ja minusta myös äh, kansalaiset, äh, kansalaisten on saatava informaatiota. Kiitos. Erik Bank. Kiitoksia. Erik Bankki. Köszönöm szépen a szót, elnök Kiitoksia puheenjohtaja. Tässä on kyseessä hyvin tärkeä asia. Tässä on hyvin tärkeä asia kyseessä. On erilaisia kasveja, jotka aiheuttavat allergioita, ja jäsenvaltioissa nämä, nämä kasvit ovat aika vahvasti levinneet, kuten esimerkiksi Unkarissa. Tämä ehdotus siis seuraavan ongelman. Siinä tosin todetaan, että että ne vahingot näistä lajeista, näiden lajeen aiheuttamat vahingot ovat 12 miljardia euroa arvoltaan. Unkarissa nämä eri vahingot ovat noin 200 000 euroa tämän yhden kasvin seurauksena, mutta se on vain yksi laji, joka tämän aiheuttaa. Täytyy myös nähdä, että ne maat, jotka ovat EUn ulkorajoilla, ovat hyvin vaikeassa tila- vainkaavassa tilanteessa kuin muut. Vaikka me loisimme säädöksen, joka sanoo, miten e, eri e, viraslajien kohdalla toi, pitäisi toimia, täytyy tietenkin myös nähdä, että, että että jäsenvaltioiden, jäsenvaltiot ulkorajoilla ovat hyvin vaikeassa tilanteessa, koska siellä on paljon suurempi riski näiden vieraslajien suhteen. Huo, siitä huolimatta uskon, että olisi tietenkin hyvä, jos saisimme yhteisen strategian, yhteisen mekanismin, jonka rahoitus olisi sitten osittain EUn hoitava, mutta totta kai tämän yhteisen strategian sisällä täytyisi myös ottaa huomioon yksittäisten jäsenvaltioiden erikoispiirteet. Tämä olisi hyvinkin tärkeää sillä kun me EUn tasolla luomme yhteisen strategian, niin, niin kuin myös tässä, tässä asiassa, ja sitten kun me toimimme erilaisia sairauksia ja allergioita vastaan, jotka ovat näiden lajien aiheuttamia – ja kun haluamme äh, äh, vähentää niitä vahinkoja, niin silloin meidän täytyy toimia yhteisesti, mutta tämä yhteinen toiminta ei saa olla pelkästään velvollisuuksia, vaan siinä täytyy myös olla käytettävissä, käytettävissä vastaava resurssointi, ja jotta voidaan sitten osallistua näiden ongelmien ratkaisemiseen. Se, mitkä jäsenvaltiot sitten ovat näiden ongelmia. Toisilla pailla on suuremmat ongelmat, toisilla on pienemmät. Sitten komissio on vuorossa Biel Puchera, joka on komissiosta. Thank you, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kaikkia tämänpäiväisiä puheenvuoron käyttäjiä ja erityisesti kiittäisin esittelijä Pavel Potsia hänen erittäin tarkasta työstään ja erinomaisesta työstään, jota hän on meidän ehdotuksemme pohjalta tehnyt. Haluaisin myös kiittää kaikkia tästä todellista sitoumuksesta, jonka me täällä tänään olemme todenneet. Siinä, että pyrimme saamaan aikaan ensimmäisen käsittelyn aikana jo sopimuksen ja että saataisiin vietyä tämä asia päätökseen tämän parlamentin mandaatin aikana. Tämä on todella tärkeää, kuten monet jo mainitsivat. Asia on huolestuttava ja tämä asia on äh, kaikkien jäsenvaltioiden huolenaihe. Nyt kertoisin hieman meidän ajatuksistamme ja aivoituksistamme tämän ehdotuksen taustalla ja miksi tietyt asiat on otettu mukaan tähän ehdotukseen ja jotka ovat herättäneet huolenaiheita ja kritiikkiä useiden parlamentin jäsenten keskuudessa. Me olemme ensinnäkin katselleet asiaa lähipäätösperiaatteen kannalta. Euroopan tasolla ei tule tehdä päätöksiä muuta kuin silloin, kun Euroopan tason päätös tuo lisäarvoa jäsenvaltioiden päätöksille. Ja silloin, kun asia voidaan jättää jäsenvaltiolle, niin silloin toimet on jätettävä jäsenvaltiotasolle. Tämän vuoksi Esimerkiksi me olemme ehdottaneet, koskapa komissio on siis tehnyt tämän ehdotuksen ja päätöksen tekevät sitten lain, nämä kaksi lainsäätäjää. Me olemme ehdottaneet, että otamme esiin vain sellaiset lajit, jotka ovat EUlle ja koko maailmalle huolenaihe. Ja sen vuoksi me olemme ottaneet mukaan tähän lajit, jotka ovat vieraslajeja EU-ssa. Luonnollisesti on vieraslajeja, jotka on otettu esiin jo jäsenvaltiotasolla. Sen lisäksi on lajeja, jotka ovat tietyissä jäsenvaltioissa alueellinen huolenaihe, niin me ajattelimme, että olisi erittäin tärkeää, että ottaa mukaan ne lajit, jotka ovat koko EU-tason huolenaihe, ja jättää sitten jäsenvaltioille sisämarkkinasääntöjen mukaisesti toimia niin pitkälle kuin ympäristölainsäätäjä kansallisella tasolla sallii. Sitten vielä muutama asia, joka täällä on otettu esiin. Esimerkiksi tämä katto, tämä raja, tämä luku 50. Tämä asia on lähes yksimielisesti herättänyt äh, reaktioita sekä jäsenvaltio- että parlamenttitasolla. Voin tässä olla hyvin avoin. Me kävimme julkisen keskustelun perjantaina, yleisen keskustelun perjantaina ympäristöneuvostossa ja paria jäsenvaltiota lukuunottamatta muut jäsenvaltiot puhuivat hyvin samansuuntaisesti kuin te täällä tänään. Joten tämä lienee asia, johon komission on puututtava ja kuunneltava teidän näkemyksiänne samoin kuin jäsenvaltioita. Miksi me ehdotimme tällaista matalaa kattoa? Jäsen Brandi kysyi, mikä oli komission äh, ajatus tässä. No, me emme halunneet äh, ylikuormittaa tätä koko asiaa heti alusta alkaen. Me halusimme varmistaa, että saisimme työn käynnistettyä vakaalla ja tieteellisellä, tieteellisesti hyvin perustellulla tavalla. Ja siitä syystä me ajattelimme, että olisi turvallista ehdottaa tällaista kattoa. Mutta kuten jo sanoin, olemme nyt kuulleet kommentteja sekä jäsenvaltioilta että teiltä täällä tänään. Ja me teemme kanssanne yhteistyötä, jotta löydämme ratkaisun, joka olisi kaikille hyväksyttävä. Haluaisin myös äh, ottaa esiin tämän GMO-asian. GMO-asia on vakava. Se on kaikkien lainsäätäjien intresseissä koko Euroopan unionissa, samoin kuin se on tärkeää kaikille kansalaisille. Kaikilla on jokin mielipide GMOista. Ja koskapa asia on vakava, niin ajattelimme, että GMO olisi otettava horisontaalisella tavalla mukaan. Ja että tällainen tekninen lainsäädäntö ei ole oikea paikka lähteä taistelemaan GMOista. Ja minä ainakin neuvoisin minun päättäjiäni pitäytymään siinä ehdotuksessa, että GMOita ei käsiteltäisi tässä asetuksessa mitä tulee tarpeeseen ottaa mukaan suuri yleisö, kaikki osapuolet, sidosryhmät ja kansalaiset, niin me olemme toimineet Orhyysin äh, sopimuksen pohjalta, jotta voimme varmistaa päätöksenteossa kansalaisyhteiskunnan osapuolten mukaan tulemisen. Eli Orhysin sopimus EUn tasolla, sitä me noudatamme ja meidän täytyy todellakin varmistaa, että suuri yleisö on tarpeellisella määrällä mukana tässä työssä, kun käsittelemme näitä vieraslajeja. Sitten tähän poikkeukseen näihin poikkeusmahdollisuuksiin. Näitä poikkeuksia on pyydetty käsittelemään monelta eri kannalta. Me ehdotamme, että katsotaan riskinarviointia. Riskinarviointi tulee olemaan perustalla ja pohjalla, kun ehdotetaan, että jokin laji pääsee luetteloon. Tämä riskin arvioinnissa huomioidaan tieteellisellä tavalla tämä vahinko ja se, että eläin on vieraseläinlaji, ei ainoastaan vieraseläinlaji, vaan se aiheuttaa vahinkoja. Meidän täytyy myös tarkastella suhteellisuutta siinä, että tämä eläinlaji tuhotaan suhteessa sen taloudelliseen hyödyntämiseen EUn tasolla. Me olemme sen vuoksi, olemme sen vuoksi pyrkineet todellakin saamaan sovelian sananmuodon tähän riskin arviointikriteeriin, koska on tiettyjä lajeja, jotka ovat de facto vieraslajeja. Siitä huolimatta niitä pidetään, ylläpidetään tietyissä jäsenvaltioissa, tietyissä ähm, ympäristöissä ja niillä on tärkeä taloudellinen arvo. Ja siitä syystä riskin arviointi on tehtävä niin, että huomioidaan myös taloudellinen merkitys. Niin, että voimme tasapainottaa löytää tasapaino molempien elementtien välillä. Meidän täytyy huolehtia biodiversiteetin suojelemisesta ja ylläpitämisestä ensisijaisesti, mutta emme me voi katsoa vain ja ainoastaan biodiversiteettia ilman, että me myös äh, katsomme kestävää kehitystä yhtäältä ja taloudellista ja työpaikka, työpaikkanäkökulmaa toisaalta. Sitten se, mikä laji on kotimainen laji, koti, kotiperäinen laji tai vierasperäinen laji tietyissä jäsenvaltioissa ja toisessa ei. Olen jo maininnut, että meidän mielestämme tämä on asia, joka on jätettävä lähipäätösperiaatteen piiriin. Toivottavasti en ollut liian pitkäsanainen, herra puheenjohtaja. Me olemme teidän käytettävissänne, esittelijän ja kaikkien jäsenten käytettävissä tässä valiokunnassa luonnollisesti. Ja voimme, käsittelemme mielellämme tätä asiaa edelleen, teemme työtä teidän kanssanne ja odotamme mielenkiinnolla tämän työn jatkoa. Kiitos. Kiitoksia. <clears throat> Tänään on maanantai, oikein jännittää. Kaikki hyvää hyvin sitten lopuksi. Sitten esittelijä Vale Blok. Kiitos. Näyttää siltä, että nyt ensiksi haluaisin kiittää kaikkia tästä valtavasta tuesta. Kiitokset, kiitokset tästä. Tämä on kunnia minulle. Pari huomiota, jotka liittyvät siihen, mitä tässä sanottiin. Giamot näyttää siltä, että olen osunut tässä aika arkkaankin kohtaan. Yllätys, yllätys. Ja uskon, että tämän on varmasti oltava osa keskustelua. Välttämättä korostan ja kiitän siitä, että Rova Sommer, joka, Sommer, joka on maatalousasioissa asiantuntija, että hän on auttanut minua näin paljon ja olen nyt avannut keskustelun tästä asiasta kanssanne ja muiden kanssa. Niin poikkeukset niin, mutta näillä poikkeuksilla ei ole tarkoitus heikentää komission ehdotusta. On ymmärrettävä se, että 20 vuoden 20 vuoden neuvotteluiden jälkeen hallitusten kanssa. Tämä on ensimmäinen kerta, kun pyritään menestyksekkäästi todella taistelemaan haitallisen vieraslajeja vastaan. Ja kaikki nämä poikkeukset on otettu käyttöön sen takia, että tulevaisuudessa voitaisiin vahvistaa sitä, että jäsenvaltiot noudattavat ehdotettua lainsäädäntöä. Tämä on hyvin tärkeää, jotta tulevaisuudessa tämä ehdotus olisi menestys. Sitten jäsenvaltioiden näkemykset. Olin yllättynyt, kun keskustelin tästä monien jäsenvaltioiden edustajien kanssa, että on jo olemassa tukea ja uskon ja toivon, että pääsemme hyvään ymmärrykseen jäsenvaltioiden kesken. Ja kiitokset herra Gebrandille hyvin tärkeälle huomiolle, tärkeästä huomiosta turvallisuusnäkökohdan osalta. Tämä oli oikein hyvä asia. Ja vielä viimeinen huomio, joka liittyy sellaisiin lajeihin, jotka ovat kotoperäisiä joissakin osassa EUta ja taas sitten vieraslajeja jossain toisessa paikassa. Voimme tietysti keskustella ja neuvotella komission kanssa, mutta neuvottelut ja keskustelut on aloitettava siitä, kuinka käsittelemme tätä zebra mm, simpukkaa, rododendronia ja muita tällaisia avainlajeja. Vasta sen jälkeen sitten voimme käsitellä, kun olemme käsitelleet nämä asiat, niin käsitellä sitä, josko kysymys on toissijaisuusperiaatteesta vai onko kysymys todellisesta huolenaiheesta EU-ssa. Kiitokset kaikille ja todella haluaisin pyytää teitä kaikkia huomenna keskustelemaan vieraslajeista. Niin, tässä kaikki. Vielen Dank, Pavel Kiitoksia, Pavel Pok tästä työstä ja sitoutumisesta tähän asiaan. Ja meillä on tarkistusten jättöaika 8. tammikuuta kello 12 ja 30. tammikuuta on täällä valiokunnassa keskustelua tarkistuksesta ympäristövaliokunnan käsittelee tätä 12.13.14. päivä helmikuuta sitten täysistuntoon maalis-huhtikuussa 2014. Ja sitten jatketaan kohdalla 12. Ja tässä kollega Zeber edustaa esittelijää Antoneskoa. Ole hyvä, Richard Zeber. Äh, domnilor și domnilor, stimați colegi, dacă coleg Antonescu nu este aici, eu... Hyvät kollegat, nyt, nyt kois kollega, niin Antonescu ei sitä vastusta, niin minä edustan häntä. En kuitenkaan osaa niin hyvin romaniaa. Ja sitten esitän tämän Joonaksen tekstin englanniksi. The show must go on. Mm. Show must go on. Mutta jätetään englanniksi, se on helpompaa. No niin, Joanna ei pystynyt tänne tänään, tänään tulemaan, sitten hän pyysi edustamaan minua ja minä luen tämän englanniksi tämä teksti. 2010 Joanna esitti syyllisen kysymyksen uusista äh, näistä uusista psykoaktiivista aineista, joita on käsitelty valiokunnassakin sen jälkeen, kun painotettiin sitä tuossa seikkaa, että nämä aiheuttavat uhkan ihmisterveysillä, niin hän pyysi komissiota esittämään, mitä toimia voitaisiin tehdä tässä tämän ilmiön vastustamiseksi. Nämä aineet tar- tarkoittavat sellaisia aineita, joiden kulut, joita ihmiset kuluttavat ja sillä on mahdollisuus vaikuttaa keskushermostoon ja aiheuttaa hallusinaatioita ja myös hermostollisia muutoksia. Viime viikon vuosina jäsenvaltiossa havaittu näiden aineiden lisääntymisiä, joita käytetään huumeina, ja 2000 täällä on raportoitu yli 200, yli 200 uudesta aineesta. Notifioidut aineet ovat kolminkertaistuneet 2009 ja 2012 välisenä aikana. Ja nyt, nyt niitä on 73 noin 80 prosenttia näistä on raportoitu enemmän kuin useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa. Ja kuitenkin voidaan puhua kohta tuhansista, koska on tässä, näistä voidaan valmistaa myös uusia aineita alhaisilla kustannuksilla. Ja tämä niiden kulutus saattaa aiheuttaa vahinkoa ihmisille terveydelle ja voi aiheuttaa jopa kuolemantapauksia ja tauteja. Tätä vahvistaa se sosiseikka, että monet näistä aineista on, myydään kuluttajille ilman minkälaista sertifiointia ja joissakin tapauksissa ne, niitä myydään pimeillä markkinoilla e, huumeina. Tämä asetusehdotus suunnittelee tiedonvaihtojärjestelmää silloin, kun uusi aine tulee markkinoille – ja kun tässä puhutaan myös sen kaupallisesta teollisesta käytännöstä, on täytyy selvittää myös sen käytön ai- mahdollisesti aiheuttamat haitat. Ja ehdotus korvaa neuvoston päätöksen 2005 7 ja useita ja tässä tähän uuteen säännökseen sisältyy sellaisia seikkoja, joilla voidaan no, paremmin reagoida näiden uusien aineiden tulemiseen markkinoilla. 2005 37 on hyvädyllinen väline, mutta se vaatii kuitenkin operatiivista lisäystyä, koska se on hyvin ää, ää, hidas ää, ja sillä ei pystytä nopeasti reagoimaan ja se ei myöskään mahdollista rikosoikeudellisia sanktioita. Komission ehdotus käsittelee sellaisia aineita, jotka aiheuttavat välittömän kansanterveysriskin. Ja tässä tarvitaan myös riskiarviointia. Siellä kun riskiarviointi on saatu valmiiksi, niin sitten täytyy ryhtyä adekvaatteihin toimiin. Koska mitään, äh, jos mitään rajoituksia ei aseteta, niin silloin nämä riskit ovat alhaisia. Substanssit, aineet, jotka aiheuttavat kohtuullisia riskiä, usko, niin silloin saattaa olla seurauksen rajoituksia, joilla on niitä ei saa myydä kuluttajille, esimerkiksi nuorisolle, silloin kun ne eivät kuulu lääkelainsäädännön piiriin, mutta silloin niitä voidaan kaupata markkinointiasetusten pohjalta. Ne aiheet, jotka aiheuttavat vakavia riskejä niin silloin markkinarajoitukset koskettavat, koskevat markkinointia business to business ja suoraan kuluttajille. Ja tämä edellyttää luvan lupamenettelyä, sitä edellyttää myös tieteellistä tutkimus- ja arviointityötä. Nämä aine, näitä aineita koskee myös uusi rikoslainsäädäntö ja tästä tulee myös asianomainen direktiivi. Joonas Onanon ehdotus ottaa myös sellaisia elementtejä, jotka tietenkin kuuluvat Envi-valiokunnan toimivaltaan. Useilla tarkistuksilla aina on esittänyt, että Euroopan kemiaviraston, niin myös elintarvikevirasto ja väärinkäytön seurantakeskus pitäisi ottaa myös mukaan tiedonkeruuseen näistä psykoaktiivista aineista. Lisäksi hän esittää, että komissio ottaa huomioon ne indikaatiot, jotka liittyvät muihin, äh, yhteiskäyttöön muiden aineiden kanssa, joka saattaa aiheuttaa suurimpia terveysriskejä. Mitä taas tulee tiedonvaihtoon, niin voidaan tukeutua ehdotuksen artiklaa 5, ja hän aina äh, katsoo, että se tieto, joka annetaan äh, Euroopan, esimerkiksi Euroopanin kansallisessa yksikössä tälle seurantakeskukselle ja Europolille, niin silloin pitäisi ottaa huomioon myös aineiden identifiointi, jotka saattavat olla psykoaktiivisia, uusia psykoaktiivisia aineita tai niiden sekoituksia. Ja sitten äh, interventiot ovat tärkeellisiä, tärkeitä, ja että missä pitää kuitenkin tukeutua tieteelliseen näyttöön. Kuitenkin hän katsoo, että, että äh, nuorisi, joka käyttää uusia psykoaktiivisia aineita, asettuvat tiettyyn vaaraan silloin äh, jäsenvaltio joutuu osoittamaan ennaltaehkäisytoimien vaikuttavuuden siinä tapauksessa, että näitä aineita käytetään mitä taas tulee aineisiin, jotka aiheuttavat alhaisen riskin, hän katsoo, että meidän pitää olla äärimmäisen varovaisia suhteessa tämän tyyppisiin riskeihin millä tavalla voimme olla, voimme olla täysin varma, että tietty aine aiheuttaa valhaisen riskin. Hän katsoo, että jotta päästäisiin tähän johtopäätökseen, niin arviointi täytyy tehdä hyvin täsmällisesti, jossa otetaan huomioon myös muut tekijät, kulutuskaavat, ja kulutuksen määrä ja kontra- indikaatiot, kontraindikaatiot yhteiskäytössä muiden aineiden kanssa on tärkeä näkökohta, joka vaatii huomiot osakseen. Ja lopuksi hän haluaa painottaa, että hän pitää hyvänä tätä ehdotusta, asetusehdotusta, jota on pitkään odotettu. Ja tämän uusien psykoaktiivisen aineen aiheuttama ilmiö on hyvin huolestuttava ja vaarallinen, ja siksi hän vahvasti uskoo, että tämä tämä asetus täytyy saada finalisoida myös jäsenvaltioiden toimilla. Hän odottaakin yhteistyötä varjoesittelijöiden kanssa ja muiden valiokunnan jäsenten kanssa, kuten myös herra Protasevitsin kanssa live-valiokunnasta, joka on valiokunnan, sen valiokunnan asetusesittely. Kiitos. Und... Kiitoksia. Varjoesittelijät ovat paikalla. Kollega Kolokos.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 saada tähän yhden koon ratkaisua, joka kattaisi kaikki erilaiset aineet. Ja tästä syystä, kun nyt tarkastellaan näitä uusia psykoaktiivisia aineita, vaikkapa kannabista, niin on muistettava se, mitä markkinoilla jo on ja mitä, mikä sääntelytilanne on tällä hetkellä – nämä psykoaktiiviset aineet, se määrä, jotka on määritelty jäsenvaltioissa, YK jäsenvaltioissa, on kasvanut huomattavalla tavalla viime vuosien aikana. Ja, ja se on lisääntynyt sadoilla. Jäsenvaltiot esimerkiksi ovat tarkastelleet huumeriippuvuutta ja näitä muita kysymyksiä. Ja on todettu, että on satoja uusia aineita. Ja tämä aiheuttaa ongelmia, kun ajatellaan riskejä ja myöskin jäsenvaltioiden mahdollisuuksia pitää kirjaa näistä aineista. Jotkut aineet jotka on tunnistettu ja joista on raportoitu, eivät enää välttämättä ole enää käytössä, niitä ei enää jaella ja niiden käyttö on kenties huomattavasti vähentynyt. Ja sen takia on tärkeää, että nopeammin tunnistetaan ja auktorisoidaan, annetaan siis luvat ja ö, tiedotetaan myöskin terveysvaikutuksista ja myöskin näistä kontraindikaatioista. Kuten olemme huomanneet viime aikoina, jopa parhaimmillakin järjestelmillä on ollut vaikeuksia pysyä perässä ja monet aineet todella eivät ole olleet minkään olemassa olevan säännön piirissä. Sen takia mikä tahansa järjestelmä nyt sitten otetaankin käyttöön, niin tämä kattavuus aiheuttaa ongelmia ja uskon, että meidän täytyy miettiä sellaisia mekanismeja, jotka auttaisivat meitä pitämään tätä asiaa jollain lailla hypysissämme. Ja tässä on nyt sitten puhuttu myöskin siitä, milloin joskus jonkun aineen voi korvata jollakin toisella aineella, kun ajatellaan vaikkapa jotain yksittäistä sitä käyttävää henkilöä. Ja tietysti käyttäjät, vaikkapa kannabiksen osalta, kannabis on erityistapaus, niin tätä on myöskin mietittävä, kun ajatellaan sisämarkkinaa. Nopeat muutokset ja sellaiset aineet, joista ei ole pidetty mitään rekisteriä, saattavat olla äh, itse asiassa äh, vähemmässä äh, roolissa ihmisten terveyden osalta ja sen takia meidän täytyykin todella pyrkiä pysymään perässä näissä aineissa ja profiloimaan tätä selkeämmin. Ja sen takia olisikin hyvä vielä mietittävä, olisi hyvä miettiä muita valvonnan muotoja ja seurannan muotoja myös mahdollisten vaarojen nopea havaitseminen, tällaiset jotkut pistotarkastukset, kansanterveyden ja kuluttajansuojelun nimissä voisivat olla tällaisia. Jos ajatellaan olemassa olevan lainsäädäntön lähestymistapaa, sitähän on olemassa eri muodoissaan ja tarkoituksena on maksimoida kuitenkin kuluttajien ja kansalaisten terveellisyys, niin tässä Uusi-Seelanti on päässyt aika mielenkiintoiseen tilanteeseen ja uskon, että he ovat tässä nyt esitelleet aika mielenkiintoisia lähestymistapoja tähän asiaan. Tämä on asia, jota voitaisiin tarkastella kun mietitään sitä, että voidaanko ottaa oppia vaikkapa uudelta, uudelta Seelannilta. Itse asiassa tässähän on tehty tutkimus, ja tämä ehkä antaisi meille mahdollisuuden päästä tähän ongelmaan käsiksi. Ja ehdotan, että lähdetään liikkeelle siitä, että katsotaan parhaita käytäntöjä muualla maailmassa, ja tämä pätee kannabikseen ja siihen, kuinka Uudessa Seelannissa tätä asiaa on siis käsitelty, niin uskon, että tästä voi olla hyötyä tästä kokemuksesta meillekin. Esimerkiksi rikolliseksi määritteleminen voi olla yksi mahdollisuus, tai vaikkapa tiettyjen yksittäisten käyttäjäryhmien kriminalisointi myöskin voi olla mielenkiintoinen tapa, kun ajatellaan sitä, että näitä tuotteita ehkä käytetään eri tavalla, ja, ja kun verrataan tätä siihen, kuinka perinteisiä huumeita sitten on lähestytty. Ja uskon, että tarvitsemme kuitenkin myöskin riippumattoman kustannushyötyanalyysin, joka pohjaa näytölle ja tarvitaan myöskin seurantaa sen osalta, kuinka tämä vaikuttaa kansanterveyteen. Uskon, että tietoisuuden herättäminen on myöskin hyvin tärkeää, että valistus on tärkeällä sijalla ja meillähän on myöskin nämä virastot, virastot, joilla on mahdollisuus pitää kirjaa tästä tilanteesta. Tarvitaan myöskin läpinäkyvyyttä tuohon valvontaan ja myöskin sääntelyn puolelle. Uskon, että tämä olisi hyvä asia kuluttajille ja myöskin kansanterveydelle sekä myöskin taloudelle. Kiitos. Kiitoksia. Lopuksi komissio. Thank uh, um, Kiitos puheenjohtaja. Aloitan kiittämällä esittelijää Antoneskua tästä hyvin rakentavasta mietintöluonnoksesta, joka koskee asetusta uusista psykoaktiivista aineista. Ensinnäkin me pidän hyvänä sitä, että esittelijä on yhtä huolestunut kuin mekin siitä, että miten, minkälaisia haasteita nämä uudet psykoaktiiviset aineet asettavat. Me olemme iloisia siitä, että hän on huolissaan myös siitä, että, jat, että nopea, aineen nopea lepiäminen ja lisääntynyt käyttö EUn sisämarkkinoilla on ongelma jota pitää jota pitää käsitellä EUn tasolla, koska se on Euroopan tasoinen haaste. Ja aivan nopeasti käyn läpi ne luvut, joita hän mainitsi, todellakin on yhä enemmän aineita, joita syntyy. Euroopassa oli 73 notifiointia viime vuonna, vähintään saman verran tulee olemaan tänä vuonna ja kaiken kaikkiaan meillä on noin 300 uutta psykoaktiivista ainetta, jotka ovat syntyneet ja monet ovat edelleenkin sisämarkkinoilla kierrossa. Tämä tarkoittaa sitä, että näinä päivinä on enemmän uusia psykoaktiivisia aineita markkinoilla kuin mitä laittomia huumeita, koska niitä oli vain 234 EU, YK yleissopimuksen määrittämällä tavalla. Meillä on siis todellakin ongelma edessämme, jonka suuruusluokka vaan kasvaa ja ongelma on Euroopan tasoinen, koska sisämarkkinat mahdollistavat aineiden matkaamisen vapaasti ja niinhän ne tekevätkin, niin kuin esittelijä itsekin painotti 80 prosenttia näistä aineista on vähintään yhdessä jäsenvaltiossa. Toisekseen pidämme hyvänä sitä seikkaa, että että e, jo nyt meidän kanssa samaa mieltä, että meidän täytyy vahvistaa Euroopan tason reagointia näihin uusien psykoaktiivisten aineiden asettamaan haasteeseen, koska se on juuri tämän ehdotetun asetuksen tavoitekin ja tarkoitus. Me pyrimme äh, voimistamaan reagointia, äh, jakamaan tietoa jäsenvaltioiden kesken, äh, arvioida riskejä ja, ja me pyrimme laajempi tarkempiin toimiin, jotka voitaisiin ottaa käyttöön sitten tämän ongelman hoitamiseksi. Tämä asetus, tämä asetusehdotus aikoo antaa tehokkaamman ja älykkäämmän vastauksen näihin uusiin psykoaktiivisiin aineisiin mahdollistamalla toimet, joihin voidaan ryhtyä nopeammin, pikaisemmin ja varhaisemmassa vaiheessa silloin, kun tällä aine tulee näkyviin. Ja silloin se myös mahdollistaa eriytyneen reagoinnin riippuen siitä sen aineen riskitasosta. Niinpä lyhyestä virsi kaunis. Me pidämme hyvänä sitä, että, että, että tämä mietintö, jonka Rova Antonesko on laatinut, että se on luonteeltaan rakentava, se menee oikeaan suuntaan. Meidän mielestämme äh, se, se pyrkii hyvin hyödyllisesti, hyödyllisellä tavalla parantamaan tämän ehdotuksen kansanterveysnäkökohtaa ja silloin kun se, eh, niin kuin Euroopan komissio on sen esittänyt, me olemme luottavaisia sen suhteen, että, että esittelijä, varjoesittelijä, ja ylipäätään voi olla hyvin tärkeässä hyödyllisessä asemassa ja voimistamalla tätä ehdotusta ja, ja korostamalla kansanterveysnäkökohtaa tässä esityksessä. Voin vain olla samaa mieltä edellisten puhujien kanssa siitä, että <clears throat> lainsäädäntö on hyvin tärkeää uusien psykoaktiivisten aineiden kohdalla, mutta sen lisäksi ja tavallaan tukien, lainsäädäntötyötä tukien meidän tar- pitää eh, panostaa ennaltaehkäisyyn, hoitoon, tietoisuuden lisäämiseen. Ja totta kai me olemme sitoutuneet katsomaan myyjällekin maailmaan uusien parhaiten käytäntöjen saamiseksi Tämä on kuitenkin uusi, eikä ole kuitenkaan päättymätön tarina. Kiitos. Kiitos. Tämä keskustelu tästä kohdasta on sitten päättynyt. Ja sitten jos esittelijän sijaisille sopii, niin otetaan seuraava esitys, josta on kohta esille. Nyt keskustelu on päättynyt. No, sorry vaan. Sitten jatkamme kohdalla 13 kollega Bogoslav Sonik esivalmistelijana. Ole hyvä. Dziękuję panie przewodniczący. Jest to opinia w sprawie... Kiitos puheenjohtaja. Tämä on lausunto, jossa määritellään nyt minimi tai määritellään näitä määritelmiä liittyen laittomaan huumausainekaupan rikostunnusmerkistöön ja seuraamuksiin. Tämä on siis äh, tämä, tämä asiakirjan otsikko. Taistelu näitä uusia psykoaktiivisia aineita vastaan. Tämä on suuri haaste koko Euroopan unionille – Euroopan unionin markkinoille tulee yhä enemmän uusia psykoaktiivisia aineita. Ne liikkuvat koko markkinoilla ja ne kykenevät äh, tavallaan äh, ohittamaan olemassa olevan lainsäädännöt. Näillä aineilla on paljon vaikutuksia kansalaisten terveyteen, erityisesti nuorisoon, jotka näitä aineita käyttävät. Ne aiheuttavat terveydelle vahinkoa ja on ihmisiä, jotka jopa menettävät henkeensä käytettyä näitä aineita. Jos katsotaan näitä riskejä, mitä Schengen-alueella näillä aineilla kauppa äh, aiheuttaa, niin tässä tavallaan ollaan hyvin luovia ja tässä on koko ajan luotu uusia aineita ja dynamiikka on valtava ja sen vuoksi lainsäädäntö ei riitä. Markkinat joustavat ja sopeutuvat nopeasti ja sen vuoksi niihin on vaikea tarttua. Koko ajan tulee vain uusia ja uusia aineita. Ja siksi minusta tämä ehdotus nykyisen puitelainsäädännön muuttamiseksi äh, on todellakin välttämätön, että voimme puuttua näihin aineisiin on tärkeää, että me viittaamme riskeihin ja uusiin sanktioihin, kun pyrimme puuttumaan näihin uusiin psykoaktiivisiin aineisiin, koska ne muodostavat suuren uhan ihmisten terveydelle. Näin tässä asetuksessa myös sanotaan. Meidän täytyy myös laajentaa huumausaineen määritelmää. Se on nyt liian rajallinen ja tähän on tehty kaikkein eniten tarkistuksia. Tässä tekstiä on sopeutettava ja myös eri aineseokset on, on, on määriteltävä ja otettava mukaan. Meidän täytyy saada hyvä määritelmä tähän sen vuoksi, että on hyvin paljon erilaisia eri aineiden yhdistelmiä, kombinaatioita aineet voivat reagoida toisiinsa eri tavalla ja ihmisten elimistö reagoi niihin myös eri tavalla. Minusta on todella tärkeää, että mekin voimme toimia nopeasti ja joustavasti, jotenka siis tämä puitemääräys liittyen minimimääräyksiin koskien huumeilla käytävää laitonta kauppaa on hyvä lähtökohta. Nämä uudet psykoaktiiviset aineet ovat hyvin vaarallisia terveydelle ja kansalaisten elämälle, ja sen vuoksi me tarvitsemme tähän eurooppalaista rikoslainsäädännöllistä puitteistoa. Joten eh, tulen tekemään tähän tarkistuksia ja tekin varmasti kiitos. Ja Chrysogelos. Kiitoksia Chrysogelos. Herr Chrysogelos. Herra Kristo Kelos. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σε συνέχεια και της προηγούμενης συζήτησης νομίζω ότι... Niin tämä liittyy samaan kuin tuo edellinen keskustelu. Meidän on tunnustettava, että huumausaineiden torjunta on epäonnistunut, koska siinä ei ole otettu huomioon näiden aineiden tarjontaa ja kysyntää. Ja tässä on vain vahingoitettu yksilöitä ja yhteiskuntaa. Ja täällä parlamentissa tietysti meidän täytyy todella miettiä, mistä tämä juontaa juurensa jo aina vuodesta 2009 sanoin jo tuossa aikaisemminkin, että jotkut aineet ikään kuin menevät verkon lävitse ja niitä ei säädellä ja on olemassa todella kansainvälisiä tutkimuksia, jotka antavat yksityiskohtaista tietoa siitä, mikä on nykyisen lähestymistavan huono puoli. Ja uskon, että on epäilyksettä syytä olettaa, että itse asiassa tämä hyödyttää vain rikollisia. Ja uskon, että tämä järjestelmä on nyt johtanut siihen, että tästä on tullut suurta bisnestä ja YK on eh, tutkimukset asiasta toteavat, että entistä enemmän huumeriippuvuus lisääntyy ja samoin myöskin HIV-infektiot lisääntyvät jos sitten tarkastellaan laittomien aineiden käyttäjän määrää, niin jälleen kerran nämä luvut ovat nousemaan päin. Tähän liittyy rikollisuutta myös ja itse asiassa entistä enemmän, enemmän kuin koskaan. Meillä pitäisi olla jokin tapa tämän tilanteen käsittelemiseksi, erityisesti kun kysymys on sen rikollisesta ulottuvuudesta ja myöskin kansanterveydestä. Ja tämä tarkoittaa sitä, että tämä kauppa, joka todella tuo valtavia tuottoja vuosittain, vaikkapa Kreikassa, Kreikassa olemme todistaneet suurta AIDSin, AIDS-infektioiden kasvua, ja tämä tietenkin riippuu eri maista olemme nähneet myöskin sitä, kuinka nämä design-huumeet leviävät. Ja tietystikin meillähän on tämä virasto, joka on vastuussa tilanteen seura- seurannasta, kun kysymys on huumausaineista ja huumausaineiden väärinkäytöstä. Ja myöskin ö, uudet design-huumeet ovat lisääntyneet, niiden käyttö on lisääntynyt ja niiden määrä on lisääntynyt. Hyvin monet ihmiset edelleen käyttävät näitä laittomia aineita ja tarvitaan todella tuloslähtöistä lähestymistapaa, jotta tätä haittaa voitaisiin ehkäistä ja että myöskin laitonta puolta tässä toiminnassa saataisiin karsittua. On hyvin tärkeää etumme kannalta, että edelleen pyrimme tätä järjestelmää suitsimaan. Tässä on hyvin pitkä menneisyys takana. Meidän on sitten nyt ottaa oppia näistä asioista ja erityisesti keskittyä kansanterveyteen ja yksilöihin. Tämä politiikka, jota on tähän mennessä pantu täytäntöön, on vain johtanut huumeriippuvuuden lisääntymiseen erityisesti. Se on vaikuttanut nuoriin ja tämä kielto, mentaliteetti ei ole lailla tässä toiminut ennaltaehkäisevästi päinvastoin ja sitten meidän täytyisikin tarkastella asiaa kansanterveyden näkökulmasta ja siitä näkökulmasta, kuinka tätä haittaa voitaisiin pienentää. Parlamentilla on paljon kokemusta tässä asiassa, mutta uskon, että meidän täytyisi vielä tarkastella niitä suosituksia, jotka ovat aiemmin tulleet esille. Ja ehkäpä oli tullut myöskin aika lähestyä eri tavalla tätä asiaa. Sen sijaan, että lähdetään lain ja oikeuden keinoin tätä asiaa lähestymään. Ehkä pitäisi pohjata enemmän perusteille. Uskon, että voimme tulla siihen johtopäätökseen, että heitä haitan parantaminen on paras tapa. YK on todennut, mitä tämä tarkoittaisi käytännössä. Ja Uruguay itse asiassa on ensimmäinen maa koko maailmassa, joka on nyt muuttanut lähestymistapaa sillä tavalla, että että ikään on viety ikään kuin matto rikollisten jalkojen alta pois. Ja nyt hyvä olisi tarkastella Uruguain tuloksia niin, että emme ole sidoksissa ja jumissa tämän poliisi- ja oikeusjärjestelmän lähestymistavan kanssa. Uskon, että olisi hyvin hyödyllistä tarkastella myöskin EU-maita sen osalta myöskin mitä muuallakin on tapahtunut ja miettiä parhaita käytäntöjä. Pitäisi pyrkiä hakemaan vaihtoehtoja. Ei ole asia niin, että vaihtoehtoja ei olisi. Tärkeää on erottaa kulutus, huumeiden kuluttaminen laittomasta kaupasta. Ja kun tämä linkki saadaan säädettyä, niin uskon, että varmaan saadaan tämä asia hyppysiin. Kiitoksia. Sitten Katsika Leotard. Moet eh, het voorstel nog Minun täytyy vielä tarkastella paremmin tätä ehdotusta. Minä yleensä periaatteesti vastustan Euroopan unionin äh, rangaistusmenettelyitä, mutta minun täytyy puhua tästä vielä kollegan kanssa. Rebecca Taylor. Kiitoksia sitten lopuksi Rebecca Taylor. Uh, thank you, Chair. I'm speaking on behalf of... Kiitoksia. Puhun Antoni Pafnonin puolesta. Tämä kollega ei valitettavasti päässyt tänne tänään esittelijä, arvoesittelijä, esittelijät, Haluan kiittää esittelijää tästä lausunnosta. Ja meidän yhteisen työmme pitäisi olla sellainen, jota saadaan päivitetty ehdotus aikaan näistä laittomista huumeista, jotka, joilla voidaan suojella kansanterveyttä. Ja tämä on hyvä. Tämä täydentää hyvin edellistä puitedirektiiviä ja asetusta psykoaktiivista aineista. Hän uskoo, että nämä nykyinen kehys vastaa nykypäivän haasteisiin, kun esimerkiksi me tarvitsemme päivitetty määritelmän huumeesta, jotta voimme soveltaa oikea ajossa rikosoikeudellisia sanktioita, jotta voidaan minimoida äh, vaikutukset terveyteen ja kansanterveyteen. Järjestäytyneet rikollisryhmät äh, voit, tekevät voittoa laittomassa huumekaupassa arvioituvan että EUn markkinoilla on noin 70 miljardia vuosittain rikollisiin käsiin ja EU ryhtyy tuumasta toimeen näiden, tämän, tämän, näiden huumeiden kaupan hillitsemiseksi kuten järjestäytynyt, kun järjestäytynyt rikollisuus tekee tällaisia voittoja, niin tämä on yksi syy sille, miksi meidän pitäisi ryhtyä aktiivisemmin. Me tarvitsemme lainsäädäntöä, mutta me tarvitsemme myös tieteellisiä tieteellistä työtä ja odotaankin työtä, yhteistyötä esittelijä- ja varjoesittelijöiden kanssa, jolla voidaan kehittää tätä lausuntoa ja jotta voidaan muutenkin käsitellä kans, kansanterveyttä ja siihen kohdistuvia uhkia. Kiitoksia. Lopuksi sitten komissio, jos se haluaa lyhyesti. Many thanks, Mr. Chair. Kiitos äh, puheenjohtaja. Haluaisin aloittaa kiittämällä esittelijä Sonikkia hyvin rakentavasta mietintöluonnoksesta liittyen laittoman huumausainekaupan rikostunnusmerkistöjä ja seuraamuksia koskevien vähimmäissääntöjen vahvistamisen huumausaineen määritelmän osalta. Tässä on tarkoitus äh, saada nämä kaikkein äh, vaarallisimmat uudet psykoaktiiviset äh, aineet lainsäädännön alaisuuteen laittomina huumeina. Eli se oikeastaan vain tavallaan täydentää näisiä uusia psykoaktiivisia aineita niin, että niistä tulee huumeita ja niihin voidaan silloin puuttua samalla tavalla kuin laittomiin huumeisiin. Pidämme hyvänä sitä, että edustaja Sonik on kanssamme samaa mieltä siitä, että kaikkein vahingollisimmat uudet psykoaktiiviset aineet on saatava rikoslainsäädännön alaisuuteen. Ja uskomme, että esittelijä Sonikin tekemät ehdotukset selkeyttävät tiettyjä osia ehdotetussa direktiivissä – ja painottavat edelleen esimerkiksi uusien psykoaktiivisten aineiden äh, sekoituksia ja yhdistelmiä. Tämä on kaikki hyvin rakentavaa ja me odotamme mielenkiinnolla jatkoyhteistyötä tämän valiokunnan kanssa, että voimme vahvistaa tätä direktiiviä. Kiitos. Kiitoksia. Haluaako esitteli vielä lopuksi sanoa jotakin? Komisji e, posłom, którzy zabierali głos. No. Kiitän komissiota ja valiokunnan jäseniä kutakin heidän osallistumisestaan keskusteluun ja mitä tulee rikkos äh, lainsäädäntöön, niin äh, Puolassa jokunen vuosi sitten meillä on ollut äh, ongelmia niin kutsuttujen synteettisten huumeiden suhteen, joita käyt, miettivät nimenomaan koulussa käyvä nuoriso vielä. Ja silloin me teimme päätöksen puolessa, että me haluamme vaikuttaa tähän direktiiviin niin, että saamme siihen mukaan nimenomaan nämä sekoitetut aineet niin, että voimme niihin puuttua, koska ne ovat erittäin vahingollisia nuorille. Kiitoksia. Sitten Tarkistusten jättöaika, kuten esittelijä sanoi, 7. tammikuuta kello 17 täällä ympäristövaliokunnassa 30. tammikuun tästä äänestämme. Sitten esityslistan kohta 14. Keskustelu eläinten kloonauksesta. Tämä perustuu suulliseen kysymykseen. Ja ensimmäinen puheenvuoro on Dagmar Roth-Berendt. Kiitos puheenjohtaja koska minä vastustan kloonausta, siksi haluaisin saman tien koska minun täytyy lähteä tässä kohtaa, muuten minun täytyy kloonauttaa itseni, koska minun täytyy mennä toiseen kokoukseen. E, tässä on suullinen kysymys, joka on esittänyt e, eräät kollegat. Täällä takana niin muun muassa e, Lepage. Periaatteessa kyseessä on vanha juttu. Nämä jotka liittyvät novel food-keskusteluihin, jotka epäonnistuivat, koska komissio ei ollut noin valmis antamaan äh, mitään lausuntoa kloonauksesta. Ja <clears throat> lupasi sitten, että jossain vaiheessa joku säädösehdotus tulisi. Tämä ehdotusta edelleenkin odottelemme. Ja <clears throat> neuvottelujen aikana, pihvileimaamisneuvotteluissa, onko niille tuli sanottu monta kertaa, että me haluamme lupauksen, että milloin tämä säädösehdotus tulee. Ja sitten tuli suullinen kysymys, joka meillä on edessämme. Ja, ja, ja tämä johtuu siitä, että komissio ei ole vieläkään toimittanut säädösehdotusta. Paljon on huhuja ollut liikkeellä. Se alkoi jo tämän pihvilihan leimaamisessa, leimaamisesta merkintästä. Ja joka tapauksessa tilanne on se, että Amerikan maatalousministeri jo julkaisi omilla kotisivuillaan, että, että USA ei tarvitse huolehtua, että kloonausta kiellettäisiin. Että tällainen tilanne. Kyselyssä sanoimme ensisijaisesti, että komissio voisi sanoa, mitä se aikoo tehdä. Komissio pitäisi kertoa, mitä se tulee paperille saattamaan – ja mitä komissio viime aikoina on tehnyt ja miksi ei ole julkistettu mitään ja mikä on komission kanta tällä hetkellä velvoittavaa merkintään ainakin eh, sitten näiden kloonattelieläinten jälkeläisten merkintään ja mitä komissiossa ylipäätään on keskusteltu, koska kollega de Gucht, kauppakomissaari, hänellä on toinen kanta asiaan kuin ehkäpä vasta asianomaisella terveys- ja kuluttajansuojakomissaarilla. Se on kyllä helppo kuvitella. Me haluaisimme tietenkin myös tietää, koko komissio sitoutua neuvotteluissa kauppasopimuksesta sanomaan asiasta jotain. Nyt me olemme kuulleet, että Euroopan komissio ensi viikolla, eh, ellei tiedä tällä viikolla, tulisi jotain esittämään – Katson komission suuntaan, että siellä tuttu naama istuu. Ja jos näin on, että komissio jotain tulisi paperille saattamaan ja esittämään, niin täytyy sanoa kaksikin asiaa sitten. Silloin me olemme kysyneet tätä jo jonkin aikaan. Eikö olisi kohteliasta ollut, siis oikeastaan banaalin kohteliasta, että komissio olisi informoinut meitä asiasta. Nyt oletan, että että että ei pidä paikkaansa, että komissio vielä ennen joulua jotain paperille saattaisi, koska se olisi siitä meitä informoinut. Mutta jos näin kuitenkin kävisi, niin sitten minulla on haluaisin sisältää ehdotuksiin. Tässä on tässä ehdotus on kädessä, niin sitten ehdotuksessa ei sanota mitään, mikä voisi olla kiinnostavaa. Ehdotuksessa, komission ehdotuksessa, oikeastaan kahdessa ehdotuksessa, Ensinnäkin on yksi ehdotus, direktiiviehdotus, joka koskee, koskee karja, karjan kloonausta ja sitten, ja sitten toisaalta markkinoille saattamista koskee. Ja siinä ei sanota mitään artiklassa kolme, että mikä on kiellettyä jäsenmaissa, nimittäin eläinten kloonaus ja kloonattujen eläinten ja äh, kloonattujen äh, alkioiden markkinoille saattaminen. Mitään muuta, ei puhuta toisesta sukupolvesta eikä mitään, ei mitään, mitään, mitään. Siis yhdellä sanalla tai kahdella sanalla ei mitään. Sitten tämä osa, joka käsittelee äh, mark- e, näiden, näiden näistä kloonatusta eläimistä saatujen elintarvikkeiden markkinoille saattaminen – ja varmasti komissio olisi teistäkin tästä informoinut puheenjohtaja. Tässä kolme artiklassa sanotaan, että, että, että pitää varmistaa, että kloonattujen eläimien eläinten lihaa ei panna markkinoilla piste. Jäsenvaltioiden tulee varmistaa, että tällaisten kolmesista maista tuotujen e, e, e, eläinten eli, elintarvikkeet asetetaan unionin markkinoille vain ja tiettyjen tuontiehtojen valossa, jotka on tehty sen ja sen asetuksen valossa. Mitä tämä tarkoittaa, puheenjohtaja? Ensinnäkin, että jokainen, joka USA, Kiinassa tai jossain muuallasi haluaisi kloonat, kloonattua lihaa, niin voi tuoda sen Euroopan unioniin. Toiseksi, eikä, se tarvitse edes merkitä, eikä sitä tarvitse edes merkitä. Ja rehellisesti sanoen, olen pahoinen, Erik, olisin, olisin mielelläni aloittanut tämän loppuvuoden rauhallisen joulun hengessä. Ja jos, jos, jos tämä on todellakin totta tämä teksti, niin tämä on skandaalimaisen röyhkeä ja törkeä. Enkä todellakaan käsitä sitä, jos Amerik- tehdään nyt amerikkalaisille jotkut kikat älykkäästi. Tämä tuli hyvään aikaan. Te toivoitte aivan oikein, että parlamentti ei enää neuvottele tästä asiasta. Te toivoitte, että toivottavasti väärin asetelmia, että uusi parlamentti ei tiedä, mitä tälle tehdään. Toivottavasti teillä on että toivottavasti ensi parlamentissa, johon on itse kuulu, niin riittävän usein tajua, että mihin tämä johtaa. Mutta tämä on uskomaton paperi. Me olemme jatkuvasti sanoneet, että eläinten kloonausta emme halua, enkä me halua missä tapauksessa, että niitä saatetaan elintarvikeketjuun markkinoille. Ja tämä uutinen on nyt kyllä ei ole mennyt pesille, perille komissioon. En nyt tiedä, mitä pitää tehdä. Minulla ei ole enää mitään muuta kuin pyyntö, että lähetetään todella selvä viesti sillä sekunnilla, kun komissio todellakin hyväksyy tämän paskan. Kiitos Dagmar Rothberg koordinaattoreista tehtiin koordinaattorit päätöksen, että lähetämme kirjeen, minä tein sen, ja oletammekin, että että myös komission ehdotus ei ajaudu siihen, mitä tuolla aikanaan trilogi, trilogissa saatiin aikaan, että tulos on vähäisempi, jos näin olisi, niin kuin juuri kollega Rod Berends esitti, niin silloin se on, se on todellakin aikamoinen läimäys parlamenttia vastaan, parlamenttia poskelle. Jatkamme Corin Lepage, sitten Bart Stas, Lyotard, Stevenson ja Peter Liise. Monsieur le Président, vous nous... Herra puheenjohtaja, teitä ei hämmästytä se, että olen yhtä lailla vihastunut kuin Rova Ruth Berendkin. Nämä kaksi asiakirjaa, jotka sain kymmenen minuuttia sitten, ovat aivan sietämättömiä. Emme voi niitä millään lailla hyväksyä, voisin sanoa tämän lukemattomilla tavalla. Parlamentti useita vuosia sitten äänestyksessään ilmoitti, ettei se halua kloonausta. Sanoimme sen hyvin selväsanaisesti. Meillä on ollut vaikka kuinka monta keskustelua, jossa olemme osoittaneet hyvää tahtoa. Muistatte, kyllä, kun pyrittiin löytämään tähän ratkaisu. Tämä teksti, josta nyt joku teksti on, joka meille on tullut tässä iltapäivällä, siinä ei millään lailla määrätä äh, tiedosta kuluttajille. Tämä juttu on kuitenkin hyvin yksinkertainen. Onko komissio nyt lopullisesti päättänyt toimia sillä lailla, että Euroopassa upotetaan tämä Äh, lihan tuotanto, koska kuluttajat eivät ole millään lailla näiden kriisien jälkeen luottavaisella mielellä. Ja että tällä tavalla annetaan amerikkalaiselle, brasilialaiselle ja argentinaiselle lihalle mahdollisuus korvata eurooppalainen liha. Vai onko tarkoituksena todella vakavasti komission äh, taholta nyt ymmärtää, että se ei millään lailla voi esittää meille tällaista tekstejä, jota missään nimessä kansalaiset eivät voi hyväksyä. Suuri enemmistö kansalaisista ei halua syödä kloonattua lihaa tai kloonattujen eläinten jälkeläisten lihaa ja suuri enemmistö kansalaisista eivät tätä halua. Jos ei edes haluta antaa tietoa merkintöjen kautta, mitä syödään, niin ihmiset eivät enää lihaa syö. Ja uskon, että meille tulee uusi karjankasvatuskriisi tänne Eurooppaan. Ja se on varmasti samankaltainen kuin aikaisemmatkin, jollei vielä pahempi. Ja senpä takia en tiedä, mitä komissio nyt kuvittelee. Haluaako se tällä tavalla nyt toimia? Kiitos, Karille Blas. Parstaa siellä paikalla. Katja Liotard. Ja, dank wel. Kiitos, puheenjohtaja. Vai haluatko sinä ensin? Ah, okei, okay, hyvä, kiitos. Niin, eh, uusi elintarvike Novel Foods-direktiivin eh, esittelijänä minulla on ongelma kloonattujen eli, eläinten kanssa ja niiden käytössä elintarvikkeissa, ja minä olen seurannut tätä jo läheltä. Kaksi vuotta sitten 2011 mars, maaliskuussa meidän sovittelu neuvottelummehan epäonnistuivat neuvoston kanssa ja te tiedätte, että minä vastustan eläinten kloonausta ja erityisesti niiden käyttöä elintarvikkeisiin. Enkä ole yksin. 70 prosenttia Euroopan kansalaisista kokee ongelmaksi se, että tällaisten eläinten lihaa käytetään elintarvikkeisiin. Ja ylipäätään koko kloonaukseen suhtaudutaan negatiivisesti. Se on eläin epäystävällistä ja se häiritsee koko tasapainoa. Enkä tässä edes puhu eettisistä asioista, joka on ongelma monille kollegoille myös. Viimeisinä tunteina sovittelussa Novel Foods-direktiivin eh, kohdalla parlamentti teki vielä viimeisen ehdotuksensa ja silloin neuvosto ei sitä hyväksynyt. Ja tämä viimeinen ehdotus sisälsi muun muassa kiellon eh, käyttää kloonattujen eläinten jälkeläisten lihaa eh, elintarvikkeisiin ja sen lisäksi täytyisi olla merkintä aina. Kloonaus pitäisi ylipäätään markkinoilla kieltää. Ja haluaisin vielä painottaa, että parlamentin eh, viimeisin kielto, sen täytyy myös jäädä kielloksi sen vuoksi, että heikko ehdotus ei ole hyväksyttävä, eikä sillä ole minkäännäköistä vaikutusta eläinten hyvinvointiin ja kuluttajien suojeluun. Ja minä uskon, että me, olisimme, tai me näemme tässä itse asiassa komission valtavaa naivisuutta ja jopa typeryyttä, jos tulisi ehdotus, joka on vähemmän ja pienempi kuin se viimeisin ehdotus, jonka parlamentti teki sovittelussa kaksi vuotta sitten. No, kuten me täällä olemme jo kuulleet. Mikään ei ole salaista Brysselissä, sen vuoksi me olemme saaneet nämä kaksi asiakirjaa myös. Ja toivon todellakin, että komissio voi kieltää, että nämä olisivat ne ehdotukset, jotka se aikoo parlamentille tehdä. Sen vuoksi, että näissä ehdotuksissa on kysymys äh, siitä, että ei edes se kiellettäisi kloonausta elintarviketarkoituksiin EU:ssa ja että elintarvikeketjuun tuotaisiin näitä eläimiä. Tätähän komissio tässä asiakirjassa ehdottaa. Tässä ei puhuta mitään äh, kloonattujen eläinten jälkeläisistä, ja siitähän tässä tekniikassa oikeastaan on kysymys. Minusta koko tämä ehdotus, ja toivon todellakin, että tämä ei ole komission virallinen ehdotus, tämä on De Hyhtin kirjoittama, ja toivon mukaan tämä on äh, tarkoitettu tai siis nähtävästi tämä on tarkoitettu siihen, että transatlanttiset äh, kauppaneuvottelut äh, voidaan pelastaa. No ensinnäkään ensimmäisestä sukupolvesta kloonattuja eläimiä, niistä ei tule mitään tuotteita elintarvikeketjuun, vaan vain niiden jälkeläisistä. Ja siitä ei puhuta tässä ehdotuksessa mitään. Eli klooneja tehdään niin, että niistä saadaan jälkeläisiä ja näistä jälkeläisistä tehdään sitten tuotteita elintarvikeketjuun. Eikä kukaan halua mitään tällaista pihviä. Kaikki tietävät sen ja minä pelkään todellakin meidän lainsäädäntömme laadun puolesta, ellei komissio tajua tätä eikä tässä äh, säädellä ollenkaan niitä tuotteita, joista tässä oikeastaan on kysymys. Nimittäin kloonattujen eläinten jälkeläisistä tehtävistä tuotteista, jos ei sitä kielletä, niin sitten ei tarvita koko asiaa. Eli hyvät kollegat, olkaa nyt varuillanne. Komissio yrittää tässä nyt äh, epäilyttävällä juridisella tempulla äh, sulkea parlamenttia ulkopuolelle käyttämällä toisenlaista oikeusperustaa ja jos näin on, niin silloin me emme voi tehdä enää minkäännäköistä tarkistusta ja silloin ainoastaan parlamentti voi sanoa kyllä tai ei koko ehdotukselle. Mielestäni koko ehdotus on muutenkin täysin arvoton ja sanon komissiolle, että jos te aiotte tämän ehdotuksen tehdä tulevana kahtena viikkona, jossa äh, halveksitaan eläinten hyvinvointia, ihmisten ja kuluttajien suojelua, niin minä tulen ainakin sanomaan ei. Vielen Dank, Frau Liotard. Kiitoksia, Liotard. Sitten kollega Stevenson. Thank you very much, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Muistan hyvin, kun istuimme Trilongissa yökausia kolme vuotta sitten sopimassa uusi elintarvikkeista. Meillä oli yöistuntoja ja silloin Sehän oli ensimmäisiä trilogeja Lissabonin sopimuksen jälkeen ja pyrimme siis siellä muskeleitamme käyttämään. Valitettavasti kaikki työ valui hukkaan, koko tilanne romahti eikä mihinkään sopun päästy. Ja minä todella olisin surullinen, jos tämä tilanne nyt uudelleen tulisi eteen. Ja osa syystä oli tietysti minä noudatan tai kunnioitan kovasti sitä, mitä Kartika sanoi ja mitä Dagmar tuossa äsken sanoi, mutta osa syytä liittyi niihin epäkäytännöllisyyksiin, joita me oikein halusimme saada. Puhuttiin siitä, että kiellettäisiin ensimmäisen kloonatun sukupolven jälkeläisten pääsy ravintoketjuun, mutta myöskin kaikkien sen jälkeen tulevien sukupolvien käyttöruokana. Ja tämä mielestäni on täysin epäkäytännöllistä. Olen saanut kirjeen eh, Euroopan mm, elintar- elin, eläin terveysalan asiantuntijoilta, jossa todetaan, että eläinten terveyteen tämä ei vaikuta. Olen saanut myöskin eh, Brittien, Britannian eh, eläinlääkäriyhdistykseltä, jossa todetaan myöskin, että kloonaus ei aiheuta mitään ongelmia kansanterveydelle. Ja minä olen siis puolesta, jos jäljitettävyys voidaan taata äh, siinä, kun ensimmäisen sukupolven, äh, kloonaton sukupolven äh, liha evätään sen pääsy siis tähän äh, ravintoketjuun, mutta de Kucht on sanonut, että koska amerikkalaisilla ei ollut koskaan mitään jäljitettävyyttä eikä heillä ole ollutkaan, niin se johtuu siitä, että heidän tiedemiehensä ovat sanoneet, että, siinä ei, että tämä ei aiheuta mitään riskejä. Jos me nyt lähdemme kieltämään, niin tämä aiheuttaa sellaisen kauppasodan, joka saa kymmen vuoden takaisen banaanisodan näyttämään tuollaiselta pieneltä äh, hiekkalaatikon ahistelulta. Äh, tässä amerikkalaiset varmasti ottavat tässä tähtäimeensä useita eurooppalaisia tuotteita, joilla mitään tekemistä tämän asian kanssa ja kieltävät niiden tuonnin tykkänään Amerikkaan. En halua tällaista uutta kauppasotaa amerikkalaisten kanssa, mutta korostan kuitenkin, että mitä sitten teemmekin, meidän täytyy pohjata siinä tieteelliseen näyttöön. Jos toteamme, että vaara on olemassa, että Euroopassa ei voi syödä sellaisia tuotteita, jotka ovat peräisin klonatusta elämistä, niin silloin me tarvitsemme tieteellistä näyttöä jos Britannian eläinlääkäriyhdistys ja myöskin Euroopan eläinlääkinnästä vastaavat asiantuntijat toteavat, että nämä tuotteet ovat turvallisia eh, ravintoketjussa, niin mistä nämä, nämä, nämä väitteet tulevat? Haluan nähdä ne. Ymmärrän, että koordinaattorit ovat nyt päässeet tässä konsensukseen ja olen kuullut komission kritiikkiä, mutta komissionkin täytyy pohjata tieteellisten arviointien pohjalta myös. Ja jollei meillä tätä ole ja jollei meillä ole käytännön lähestymistapaa, kun lähdetään nyt kieltämään kun minä siis suosittelisin, että kysymys olisi vain ensimmäisen sukupolven tuotteesta, niin uskon, että tässä jälleen kerran hukkaamme aikaamme ja näemme, että koko tämä asia romahtaa kasaan. Toivon mukaan tässä käytetään tervettä järkeä tällä kertaa. Kiitoksia, Peter liisa Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Ensinnäkin esittäisin, pyydän kollega Sommerin puolesta anteeksi. Hänhän on vastaavien ryhmässämme tästä, tästä päätösvalmista. Hän on kuitenkin perheessään sattunut kuolemantapaus, siksi hän ei päässyt paikalle. Rova Sommerin nimissä ja omissa nimissäni haluaisin sanoa jotakin EPPn suulla. Olen saanut tietoja, että tämä ehdotus todellakin keskiviikkona tulisi mutta toivottavasti se ei tule sellaisena, niin kuin äsken kuulimme. Pelkään, että tästä tulee huono homma, mutta toivottavasti siitä ei tule niin huono kuin mitä äsken kuulimme. Minun tietojeni mukaan komissaari Work on tehnyt paljon töitä äh, kannan äh, laatimiseksi, joka ainakin äh, olisi jonkinlainen lähtökohta keskusteluille parlamentin kanssa järkevällä tasolla ja joka olisi järkevä lähtökohta, mutta valitettavasti komission sisällä ei ole, tämä ei saanut riittävää tukea taakseen. Sitten pyytäisinkin äh, komission äh, edustajalta, että jos tämä kritiikki pitää paikkaansa, niin olisi kiva kuulla tästä, ja hän oli kuitenkin komission eh-, virkamiehenä äh, ehdottamassa sitä, joka menee sen, jää sen taakse, mitä meillä oli kolme vuotta sitten komission ehdotuksena yöllä – komission tukemana, niin se on jo huono juttu, mutta tiedän, että on muitakin komissaareja ja muitakin yksikköjä komissiossa, jotka massiivisesti vastustivat parlamentin kantaa vastaan. Ja niiden pitäisi kyllä huomata, että kyllä, parlamentin, niin kyllä parlamentillakin on kanttia. Mä haluaisin tietenkin kauppasopimuksen USA kanssa, mutta että jos tällaista paskaa aletaan pa- pa- paperille, niin ei ole mikään ihme, että kansalaiset todellakin kampanjoivat tällaista vastaan. Jos tämä tarkoittaa sitä joko juhlallinen sopimus tai sitten, sitten suojataan, suojataan, suojataan kloonilihalta, niin tiedätte, miten ihmiset, ihmiset reagoivat. Eihän, kyllä silloin se tarkoittaa sitä, että tämä, tämä juhlallinen sopimus täytyy saada pois. Ja kyllä komissiossa pitäisi vähän lähteä muistaa kansalaisläheisyyttä jos komissio esittää tällaisen, tällaisen paperin ja sillä perusteella, että halutaan juhlittava sopimus, niin tiedämme, mitä siinä käy kansalaisten keskuudessa. Pitäisi tehdä vähän paremmin töitä. Siihen, mitä Struan Stevenson sanoi, pitää paikkansa, että, että mitään tieteellistä tietoa ei ole siitä, että, että kloonattujen eläinten liha tai jopa ensimmäisen ää, ensimmäistä jälkeläistäkin olisi terveydelle haitallista, mutta taas toisaalta EFSassa on sanottu, että täytyy tuo asiaa tutkia enemmän. Ja meidän pitäisi ottaa tämäkin huomioon. Ja tämä on kuitenkin vielä hyvin emotionaalinen teema. Ei kukaan ei voi sanoa, että minä tiedän, että se ei ole vaarallista. Voidaan sanoa, että todennäköisesti se ei ole vaarallista, mutta, mutta meillä on eläintensuojeluargumentti, joka on osa VTO-säädöstöä, suojelu on osa Euroopan, Euroopan sopimuksia, perussopimuksia, tämä ei voida unohtaa. Ja nyt, jos me olemme yhtä mieltä siitä, että ainakin ensimmäisen, ensimmäisen äh, jälkeläispolven osalta tarvitsemme syödöksiä, silloin täytyy ryhtyä tuomasta toimeen. Se saattaa olla, että sovittelussa, jota parlamentti alun perin vaatikin, esitetään on pitkälle meneviä vaatimuksia, mutta miten nyt koordinaattorinen kirjeessä – sitten esitimme varsin kohtuullisin äänenpainoin niin kyllä me olimme hyvin diplomaattisia siinä muotoilussa. Kyllä ensimmäinen jälkeläispolvi tarvitsee sääntelyn, se on selvä. Ja toivottavasti se ei pidä paikkansa, mitä Leotard sanoi, että mitään tarkistuksia ei voitaisi tehdä. Silloin meillä on ongelma. Niin en minäkään voi sitten suositella ryhmälleni, että, että onko mietinnössä tai muissa mietinnöissä, jotka liittyvät tähän, että, että voisimme mennä komissiota vastaan jossakin muodossa. Silloin kyllä komission täytyy käsitellä tämä, tämä asia uudestaan, että haluaako se, aikooko, haluaako se karjuttaa lainsäädäntönsä tähän. Silloin kun me silloin yöllä taannoin istuimme, niin en saanut välitettävää, valitettavasti tukea Saksan liittohallitukselta. Yritin kyllä monilla puhelinsoitoilla silloisen kuluttajasuojaministerin kanssa keskustellut ja hän sanoi, että henkilökohtaisesti olen parlamentin kannalla, mutta meillä on koalitio. Silloin oli liberaali talousministeri, eikä ollut mitään äh, konsensusta. Siksi olisi tärkeää, että, että meidän uusien, uusien uh, uudessa koalitiosopimuksessa, jossa, ovat, uh, jossa mukana ollaan uh, puheenjohtajan uh, puolueveljet, että siihen saataisiin uh, myös tämä ensimmäinen jälkipolvi mukaan. Ja toivottavasti tämä auttaa menettelyissä ja toivon myös, että meillä on tilaisuus esittää tarkistuksia yhteispäätösmenettelyn puitteissa, koska, muilta osin, koska muuten näen, että tämän ehdotuksen muiden, monien muidenkin ehdotusten kohdalla on paljon ongelmia. Ja jos me haluamme tällaisen juhlittavan sopimuksen, vapaakauppasopimuksen Amerikan kanssa, niin silloin se täytyy olla huolissa, Jos se, menee, ää, jos se kaatuu, niin komissio täytyy tehdä muita ehdotuksia tai muuten se homma kaatuu kokonaisuudessa. Nyt meillä on yksi puheenjohtaja, puheenvuoropyyntö. Cello Kelos, minun täytyy lähteä, koska lähden neuvottelemaan tupakka neuvotteluihin, mutta sanoisin kuitenkin tässä, että, että tämä ei ole ensimmäinen sopimus, jonka parlamentti olisi kaatanut, ja olisi ilo, jos tällaisia ehdotuksia tulee ja jos tällä tavalla meitä kohdellaan. Jos todellakin on näin, niin niin tämä on kyllä melkoinen läimäys parlamentin poskelle. Ja sitten tästä oikein todella lysti alkaakin. Ja me odotamme, että sitä muutetaan. Me olemme jo pitkään odot, kauan odottaneet tämän ehdotuksen tuloa. Ja tämä on todellinen, äh, oikein tällainen isku äh, kuluttajien kasvoille, että jos tällainen tulee kuin mitä tänään on kerrottu, ja toivottavasti tämä tämä, äh, jos tällaisia sopimuksia tehdään, sehän vaikuttaa myös hyväksyt äh, äh, siihen, millä tavalla Eurooppa-ajatus ylipäätään hyväksytään. Me olemme kuitenkin päivittäin tekemissä äänestäjien kanssa, kansalaisten kanssa, ja tältä puolelta voi sanoa, että, että, että kun tämä on tavallaan piste i päälle, niin tällaiset ehdotukset otetaan vakavasti. Luulenpa, että parlamentti ja, ja kollegat ovat kaikkeen valmiita, mitä erilaisimpiin lainsäädäntöhankkeisiin, johon, johon voidaan kyllä harmia aiheuttaa. Ja sitten täytyy vähän rauhoittua, josta annan sitten kollegalleni puheenjohtajuuden. Ja kollega Kysykelos puhuu seuraavaksi. Ole hyvä. Kiitos paljon. Ε, είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα αυτό που στάμε, γιατί το θέμα των κλωνοποιημένων ζώων... Kiitos. Tämä on todella vakava kysymys. Tähän liittyy kuluttava, kuluttajakysymyksiä myöskin tuki maantieteilijöille, myöskin maanviljelijöille ja myöskin kauppakysymykset ja äh, talous liittyvät tähän. Tietysti haluamme käydä kauppaa, haluamme hyviä suhteita, mutta tämä on toteutettava sellaisella tavalla, jossa otetaan huomioon ympäristö, kansanterveys ja monet muut kysymykset, jotka on otettava huomioon ja että kunnioitamme niitä. Emmekä voi käydä kauppaa tietenkään näiden muiden asioiden kustannuksella. Totta kai haluamme käydä kauppaa amerikkalaisten ja muiden kanssa, mutta on vain hyväksyttävä se fakta, että meillä on todella korkeat tavoitteet kansalaisten terveyden ja kuluttajien suojelussa. Jos ajatellaan tätä komission ehdotusta, ja kun olen kuullut näitä ehdotuksia, joita meille on kuvailtu tässä kollegoiden toimesta, niin meidän on muistettava, että kaupan lisäksikin on otettava huomioon vielä joitakin muita näkemyksiä, ympäristö, kansanterveys ja muut nämä kysymykset. Ja aivan varmasti ennalta varautumisen periaatetta on myöskin pidettävä esillä. Emme voi vain lähteä odottamaan ja lähteä ryntämään johonkin johtopäätöksiin ja sanoa, että ei ole mitään todisteita siitä, että tämä aiheuttaa ongelmia. Meidän on oltava varmoja. Emme voi vain lähteä avaamaan näitä sulkuportteja ja odottaa, että ongelmat vyöryvät päällemme. Kysymys on siis yleisestä lähestymistavasta ja haluaisin, että toimisimme varovaisesti. Kysymys on myöskin eläinten suojelusta ja eläinten hyvinvoinnista ja uskon, että Euroopan parlamentti on muodostanut kantansa, joka on johtanut siihen, että on vaadittu kloonauksen kieltämistä ja myöskin sitä, että markkinoille vietäisiin kloonattujen eläinten tuotteita vähintä mitä voimme tehdä, olisi ainakin säätää merkitsemisestä, että ihmiset tietävät, onko lihatuote, jota he katselevat tai etsivät, oli, onko se, ähm, mitä se on. Amerikkalaiset kenties eivät äh, harjoita jäljitettävyyttä ollenkaan, eikä he ole minkäänlaista äh, systeemiä vaikkapa toisen sukupolven elämistä, mutta tätä asiaa on tarkasteltava hyvin tarkkaan. Kansalaiset nimittäin vaativat äh, näitä asioita. Kohta meillähän on Euroopan parlamentin vaalit, emmekä varmastikaan halua, että ihmiset lähtevät tekemään sellaisia johtopäätöksiä, että Euroopan parlamentti ei pysty suojelemaan kansalaisia. Ja siksi sanomme ei kloonatuille eläimille. Ähm. Kiitoksia, Rajit Kortsulus. No niin, tämä keskustelu tästä eläinten kloonauksesta on siinä vaiheessa, että me, että me käännymme komission puoleen heti äh, eh, kaikkien kritiikin jälkeen. Menisin unohtaa, mutta teidän vuoronne puhua, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja siitä, että saimme puheenvuoron tässä näin vaikeassa keskustelussa. Tietystikin kuunnelimme kaikki nämä ankarat kritiikit komissiota kohtaan ja uskon, että herra Liise aika hyvin teki johtopäätöksen siitä ähm, mielentilasta, jossa komissio tämän päätöksen on tekemässä. Tiedätte varmastikin, että ensimmäinen suuntaan antava keskustelu äh, kollegiossa käytiin 27. marraskuuta ja kollegio päättää siis ehdotuksista, jotka annetaan parlamentille ja neuvostolle parin päivän päästä, siis 18. päivä joulukuuta keskiviikkona. En tiedä, mitä asiakirja olette saaneet. Ne ovat kenties peräisin jostain tällaisesta vuodosta, koska nämä asiakirjat ovat vielä luottamuksellisia komissiossa. Mutta Keskustelu ei ole vielä päättynyt, koska tänäänkin on asiasta keskusteltu komissiossa ja komissaarit päättävät keskiviikkona, mutta saattaa olla, että teillä on oikea tässä kirjat, joita on siis pöydälle laitettu. Tämä on siis aika vaikeaa minulle nyt lähteä ennakoimaan kollegion päätöstä keskiviikkona, mutta on totta, että komissiossa ja suuntaantavassa keskustelussa on huomattu, että aika paljon on tällaista keskipakosvoimaa komissiossa tietyistä syistä, voitte ymmärtää mistä. Mutta toivon, että ymmärrätte, että sisäiset keskustelut kollegiossa ovat luottamuksellisia ja minä en tietenkään niistä kertoa, en voi kertoa niistä täällä. Palaan tuossa herra Borgin sitoumuksen täällä parlamentissa 2012 marraskuussa täällä valiokunnassa, kun hän lupasi tuolloin, että hän tekee kloonauksesta ehdotuksen ja myöskin uuselintarvikkeista 2013 puolivälissä. No, olemme jo kuusi kuukautta myöhässä, sillä tämä ehdotushan tehdään vain siis parin päivän päästä, jos kollegio näin tietysti päättää mutta tämä puoli vuotta eh, ei ole kulunut hukkaan, vaan siellä on käyty kivaita keskusteluita, tiiviitä keskusteluita eri komission yksiköiden välillä. Tämä eh, on ollut vaikea keskustelu siinä. No, en minä tässä halua kaikkia tietoja tietenkään, tai en voi niitä teille luovuttaa, mutta herra Liise oli aika oikeassa tuossa sanoissaan kautta puhuessaan näistä erilaisista näkemyksistä eri komission yksiköiden välillä. Päätöslauselmassanne puhutaan vaikutusten arvioinnista. Se on toteutettu, se julkaistaan samaan aikaan kuin ehdotuksetkin. Saatte ne siis pari päivää keskiviikon jälkeen. Mutta tulette näkemään että joitakin rajoituksia on ollut. Taloudelliset vaikutukset, kun kysymys on klonaksen harjoittamisesta, harjoittamisesta Pohjois- ja Etelä-Amerikan maissa. Tätä on siis tarkoitus arvioida, sillä kysymyshän on yksityisestä toiminnasta, joka ei ole millään lailla kansallisten viranomaisten valvonnassa Pohjois- tai Etelä-Amerikassa. Ja nämä yksityiset yritykset epäröivät kovasti, eivätkä ne halua antaa taloudellisia tietojansa siitä, kuinka paljon niillä on klooneja, vaikkapa kuinka paljon on sonne, sonneja, tarkoitus kloonata, kuinka paljon sonneista on saatu siittiöitä ja mikä osa niistä on sitten peräisin kloonatusta elämästä ja näin poispäin. Nämä neuvottelut maaliskuussa aikoinaan epäonnistuvat, eivät nyt suoraan sanottuna pelkästään vain komissiosta, vaan myöskin siitä, että parlamentissa oli erilaisia näkökantoja ja samoin myöskin neuvostossa. Ja tietysti hyvin kunnianhimoisia ehdotuksia saatiin parlamentista, paljon maltillisempia neuvostosta ja näiden eri kantojen välillä sitten tuo sovittelu maaliskuussa 2011 epäonnistui. Komissio oli aika avoin siihen, että olisi saatu tuollainen maltillinen kahden ääripään välillä oleva ehdotus. Ja tuossa puheenjohtaja Grote on kirjoittanut komissaarille äskettäin ja voitte hänelle kertoa, että komissaari Borch aikoo hänelle heti keskiviikon jälkeen vastata silloin, kun kollegio on tehnyt siis päätöksensä. Hän ei ole halunnut lähteä ennakoimaan kollegion päätöstä, koska Tämähän olisi ollut vähän naurettava lähteä kirjoittamaan vastausta Grootelle, kun kollegi ei ole vielä tehnyt päätöstäkään. Tästä syystä puheenjohtajanne ei ole vielä saanut tätä vastauskirjettä, mutta Borch aikoo siis vastata välittömästi tuon päätöksen jälkeen. Ymmärrämme kaikki nämä hyökkäykset komissiota vastaan, kun kysymys on näistä keskusteluista amerikkalaisten kanssa vapakauppasopimuksen puitteissa. Jokaisella voi tietysti olla oma kantansa tähän asiaan tässä komissiolla tai komission, komissio oli antanut kantansa, jos olisi antanut tiukkoja kantoja GMOista ja hormoneista, ainakin puheenjohtaja Barroso on näin todennut, niin tästähän ei lähdetä keskustelemaan kuitenkaan Yhdysvaltojen kanssa käytävässä kauppasopimussa GMOsta ja hormoneista. Kloonaus ei ole vielä ollut kollegiossa keskusteluissa tältä osin, eikä tästä ole siis keskusteltu amerikkalaisten kanssa. Tämä ei ole kuitenkaan mikään mysteeri kellekään, että amerikkalaiset ovat voimakkaasti painostaneet kaikkia jäsenvaltioita, teitä varmasti myöskin, samoin myöskin komissiota, jotta voitaisiin välttää merkintä, lihan merkintäsäädökset, kun kysymys on ensimmäisestä sukupolvesta. Haluan muistuttaa kuitenkin, että tämä ehdotus, joka tehdään, pohjaa tieteelle, ja erityisesti eläinten hyvinvoinnille. On selvää, että kloonaustoiminta tuottaa kuolleisuutta, samoin myöskin lisääntyminen häirintyy, samoin myöskin kesken menevät raskaudet myöskin lisääntyvät ja tietysti tarkoituksena on ottaa huomioon niin nämä kantavat eläimet kuin myöskin niiden synnyttävät pienet eläimet, otetaan, niiden hyvinvointi otetaan huomioon ja siis ehdotuksemme pohjaa kaiken kaikkiaan eläinten hyvinvoinnille. Ensimmäinen sukupolvi kuitenkin on peräisin tällaista perinteisestä lisääntymisestä, joko keinosiemennyksestä ja tässä tällaista eläinlääkinnällistä ensimmäistä sukupolvesta peräisin olevien poikasten ähm, jälkeläisten hyvinvointi ei siis tule millään lailla kysymykseen tai ei ole vaakalaudalla. Lopuksi haluaisin vielä palata siihen, mitä totesitte sitä, että keskustelu tulevaisuudessa muodostuu varmasti hyvin vaikeaksi. Komissio on toivonut, äh, että se voisi pitää kiinni sitoumuksestaan, jonka herra Borch teki tällä parlamentin kuulemisessa ja jonka myöskin Barroso on sen jälkeen vahvistanut, mutta ehdotus kenties ei teille sovi, se on selvää, mutta ainakin hyvä asia on siinä se, että täällä parlamentissa keskustelu lähtee käyntiin. Täällä on ollut kaiken näköisiä väitöksiä, joiden mukaan tämä päätös tehtäisiin vasta seuraavassa, seuraavan parlamentin kaudella kollegio on päättänyt, että esitys tehdään nyt, jotta tätä sitoumusta noudatettaisiin ja jotta tämä parlamentti, joka on ollut kovin sitoutunut tähän asiaan jo 2011 maaliskuun trilogissa voisi keskustella tästä asiasta. Huomaatte siis, että komissio ottaa huomioon kuitenkin parlamentin toiveet ja tarpeet mainitsen vielä toistan, että saattaa olla, että olette pettyneitä tämän ehdotuksen kunnianhimon tason, mutta kuitenkin siinä on pyritty tekemään hyvin vaikea kompromissi kollegion sisällä. Hyvin vaikea. Ja tämä varmastikin myöskin parlamentissa ja kollegiossa tietysti kysymys on tulevasta parlamentista myöhemmin sitten neuvoston kanssa, niiden täytyy löytää sopu tästä tekstistä. Ja on muistettava se, että jos epäonnistutaan taas näissä keskusteluissa, niin nykyinen tilanne jää voimaan ja silloin tämä ei ole kiellettyä. Kloonaus ei ole kiellettyä Euroopan unionissa tällä hetkellä. Olipa kysymys sitten tutkimustarkoituksesta tai eläinten, uhanalaisten eläinten suojelemisesta tai muusta, mutta vaikka kysymys oli myöskin elintarvikeistotarkoitusta lihasta. Kloonaus ei ole kiellettyä ja tämä sitten johtaisi siihen, että tilanne jatkuisi edelleen, kun ajatellaan kuitenkin eläinten hyvinvointia. Se olisi hyvä asia. Päätän puheeni tähän, arvoisa puheenjohtaja. Kiitokset siitä, että keskustelu on nyt lähtenyt käyntiin, vaikka komissio tässä nyt tunsikin itsensä hyökkäyksen kohteena olevaksi, mutta se on tietysti teidän oikeuten. Merci, monsieur. Kiitoksia. Minulla on yksi lisäkysymys teille. <clears throat> Sanoitte, että on komission on hyvin vaikea vastata puheenjohtajamme herra Krotin äh, kirjeeseen, koska komission kollegiona ei ole tehnyt päätöstä. Siitä huolimatta te ette sulje pois sitä, että ne neuvottelut käynnistettäisiin USAn kanssa – tästä aiheesta ennen kuin poliittinen keskustelu Euroopan unionin toimielinten välillä on saatu päätökseen. Te sanoitte, että komissio ottaa tieteellisen pohjan neuvottelupohjaksi. Ettekö te usko, että sama pätee siellä niin kuin täälläkin, että tällainen poliittinen keskustelu, että komission ei pitäisi käynnistää mitään neuvotteluja USAn kanssa mistään vapaakauppasopimuksesta ennen kuin on käyty poliittinen, saatu poliittinen sopimus e, e, toiminnan kesken eläinten kloonausasiassa. Minun on vaikeaa henkilökohtaisesti vastata kysymykseen. Arvoisa puheenjohtaja, tiedätte, että neuvotteluiden käynnistämiset tätä sopimusta varten alkoivat, siis tämä käynnistettiin pari kuukautta sitten, kloonaus oli osa näitä keskusteluita päinvastoin kuin hormonitegia, mutta tämä on ollut hyvin selkeä raja, jonka Baroso on tuo, tuolloin jo vetänyt, kun nämä keskustelut aloitettiin. Kloonaus ei siis ollut osa se ei ollut osa, koska kysy, se ei ollut osa kollegion sisäistä poliittista keskustelua, eikä myöskään ollut poliittista keskustelua neuvoston eikä parlamentin sisällä. Tämän ehdotuksen ansio, joka nyt sitten parin päivän kuluttua saadaan, vaikka se ei teille sopisikaan, niin kuitenkin sen ansio on se, että se käynnistää keskustelun päinvastoin kuin mitä olisi tapahtunut, jos komissio olisi päättänyt, että lykätään tätä päätöstä ja annetaan se seuraavalle parlamentille vuonna 2014 tai lopussa tai 2015 alussa. Kollegio päätti saman tien antaa nämä ehdotukset, jotta todella te voisitte keskusteluissanne sitä punnita tätä yksittäistä kloonausta koskevaa ehdotusta, mutta kun, myöskin kun kysymys on sopimuksista amerikkalaisten kanssa yleisemmin, niiden keskusteluiden pohjalta, joita nyt sitten tämä virallinen ehdotus neuvostossa ja parlamentissa herättää parin päivän päästä. Jos nyt kollegio sitten tämän hyväksyy keskiviikkona, niin se lähetettäneen maanantaina tai jotenkin näin varmasti parlamentille ja neuvostolle, niin että saatte sen saman tien, jotta voitte muodostaa poliittisen kantanne ei pelkästään tekstin pohjalta, vaan myöskin kun kysymys on sopimuksista Yhdysvaltain kanssa. Thank you for that. Kiitoksia tästä vastauksesta. Tässä pääsemmekin tämän keskustelun maaliin. Ja tarkistusten jättö on 8. tammikuuta, eli sen jälkeen kun komission ehdotus on julkistettu, me äänestämme valiokunnassa 30. tammikuuta ja keskustelu ja päätösosman hyväksyminen täysistunnossa tulee olemaan helmikuussa. Ja näin olemme tämän päivän agendan esitysjustan lopussa. Huomenna aamulla kello yhdeksällä aloitamme koordinaattorin kokouksella ja kymmeneltä alkaa sitten normaali valiokunnan kokous. Kiitos kulmiin.